Das jetzt hier, bitte. All right. Uh, uh, colleagues, uh, as could be expected, some of our friends uh, will be late, but I think... Niin, kuten oletettavissa oli, niin muutamat kollegat saapuvat myöhässä, mutta meillä on tässä kuitenkin pari asiaa vielä esityslistalla. Me haluamme saada alustukset ja myöskin aikaa keskusteluja varten varattua, ja joten meidän pitäisi aloittaa. Kollega Schmidt Copenhagen Economicsista, tervetuloa tänne. Hän tulee alustamaan meille vaikutusanalyysin tulokset, se, että mikä on passiivisuuden ja puutteellisen koordinoinnin kustannukset. Ja lisäksi kollega Alexander Cambridgein yliopiston politi- politiikka-analysointikeskuksen edustaja. Hän tulee kertomaan tutkimuksesta kriisinhallintaan liittyen. Hän on tutkinut asiaa jo ennen kriisiä ja nyt kriisin jälkeen hän on ollut tietenkin hyvässä asemassa. Hän on voinut siis päivittää tutkimustaan kriisin vaikutusten myötä. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Menen tässä nyt suoraan siihen ö, varsin haastavaan aiheeseen, joka meillä on käsittelyssä. Eli kuka on loppujen lopuksi vastuussa kriisistä? Mikä rooli eri toimijoilla on ollut ja millä tavalla ne ovat oman roolinsa täyttäneet? Ensinnäkin tässä toteaisin, että nykykriisi ja vakavuudessaan se vaikuttaa 80-luvun alun ja 90-luvun alun vaikeudelta. Tässä on suurin piirtein saman kokoiset ongelmat. Tässä on näitä kaavioita. Te näette EUn ja Yhdysvaltojen väliset erot. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja huomaatte, että nämä olivat vaikeita aikoja, mutta me emme ole todellakaan vielä lähelläkään suurta lamaa. Kysymys sitten on siitä, onko EUn rooli ollut tässä riittävä kriisinhoidossa. Minä keskityn tässä kahteen asiaan. Muutama sananen sitten tästä exit-strategiasta vielä, koska – se ei ole varsinainen tutkimuksen kohde, mutta ensimmäinen oli tässä ennaltaehkäisy. Mitä on tehty Euroopan unionissa, jotta voitaisiin välttää epätasapainon rakentuminen, joka sitten luo kriisin? Toinen on sitten lievennys ja valvonta. Mitä on tehty, jotta voitaisiin lieventää kriisin haitallisia vaikutuksia sitten silloin, kun kriisi puhkesi? Ja nyt mitä on tehty sitten kriisimaiden asioiden hoitamiseksi. Ensinnäkin menisin tähän EUn ennaltaehkäisevään ö, osioon. Mikä meni vikaan? Ö, ilmiselvästi jotain meni vikaan, koska muuten emme olisi siinä, missä nyt olemme. Neljä tärkeintä seikkaa tässä. Euroopan unioni hyppäsi tähän kriisiin avoimin silmin. Varoituksiin ei vastattu, niitä tuli etukäteen. Kriisin syvälliset syyt varsin hyvin ymmärrettiin. Osittain, ei käytetty osittain, instrumentit, joita käytettiin, olivat heikkoja. Ensinnäkin toteaisin, että kriisin vakavuus jakautui hyvin epätasaisesti eri jäsenvaltioihin. Tässä on tietyllä rohkeudella kutsuttu tällaista kurjaa Eurooppaa, Irlanti, Espanja, Portugali ja Kreikka. Siellä tapahtui työttömyydessä paljon suurempia muutoksia kuin missään muussa jäsenvaltiossa. Työttömyystaso kasvoi lähestulkoon 10 prosentilla ja sen jälkeenhän se on vielä huonontunut, kun teimme tämän tutkimuksen. Ja niiden kasvu, taso oli vielä erittäin surkea. Sama pätee sitten valtionmaihin, siellä luvut olivat vielä pahemmat muualla Euroopassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ruotsissa ja niin edelleen. Seuraukset ovat olleet vähemmän dramaattisia. Erot kriisin vakavuudessa on sellainen seikka, joka selkeästi liittyy epätasapainoisuuksiin, jotka kehittyvät ennen kriisiä. Kaikki ne maat, joilla on nyt suuria ongelmia, niillä tapahtui, niillä oli esimerkiksi kova inflaatio, joka heikensi kilpailukykyä paljon vahvemmin kuin muissa maissa. Monia näitä asioita oli jo nähtävissä ennen kriisiä hyvissä ajoin. Sitten toinen seikka on, kun asiat, milloin asiat olivat niin selvästi esillä, miksi mitään varoituksia ei annettu. No kyllähän näitä varoituksia oli ilmassa. Mainitsen tässä vain muutamia. Esimerkiksi USAn keskuspankki jo 2001 varoitti näistä riskiluotonannoista. Ja Bank of International Settlements myös useiden vuosien ajan esitti kasvu, en näitä näkymiä, ne olivat epätasapainossa. OECD varoitti siitä uhasta, jonka asuntojen hinta, hinnat, mitä ne edustivat, samoin kuin useat yksityisen sektorin taloustieteilijät. Euroopan komission ECFIN palvelu ja ECOFIN-neuvosto myös huomasivat talousarvioongelmat, mutta kuitenkin tiettyä optimismia oli, joka oli jo lähellä kyllä jotka, joka oli lähellä välinpitämättömyyttä. G7 eh, sanoi, että maailmantalous on kaikista parhaassa kestävässä laajentumisessaan 30 vuoteen. Ja tässä sellaiset asiat kuin hedge fundit eh, esimerkiksi ovat antaneet valtaisan panoksen kasvu ryhtyi hyytymään tuossa 2000-luvun 2000 vuoden puolessa välissä ja kun katsotaan tässä näitä kansainvälisten instituuttien eh, eh, ennakkoarvioita, niin ne ovat kyllä aivan metsään menneitä. Olihan aina paljon tahtoa olla konsensus mielisten joukossa, joten nämä arvelut, eh, jos niissä onnistuttiin jotain ennakoimaan, no tiettyä suuntautumista tässä oli siihen, että annetaan tämmöisiä alemman tason teknisiä raportteja. Kriisin syytkin varsin hyvin ymmärretään, eritoten Yhdysvallat koko 90-luvun seurasi hyvin löyhää rahapolitiikkaa. Tämä kaavio tässä osoittaa, missä pitäisi lyhyen aikavälin korkojen olla, jos ne seuraisivat normaalia talouden trendiä. Ja aivan liian alhaalla nämä korot olivat. Samanlaista ilmiötä voidaan nähdä EKPn korkotasossakin, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että Yhdysvaltojen epät, tasa-arvois, epätasapaino ilmiö hieman heijastuikin, heijastui myös Eurooppaan niin reaalitaloudessa kuin rahoitussektorillakin, ottaen huomioon investoinnit, joita monilla pankeilla oli Yhdysvaltoihin. Toiseksikin verotuspolitiikka oli varsin, julkinen rahatalous oli varsin, varsin mukavuuden hakuista – ja ne maat, jotka nyt ovat kaikista suurimmassa, ongelma, suurimmissa ongelmissa, niillä oli kaikista suurin alijäämä myöskin. Maat, joilla on tärkeimpiä ongelmia nyt, niillä oli korkein inflaatiotaso ja normaalin makrotalouspolitiikan mukaisesti niiden pitäisi, ö, olisi pitänyt kiristää julkistaloutta. Joten kuva on sellainen, että rahoituspolitiikka ja julkistalouspolitiikka oli aivan liian löysää, eritoten niissä maissa, joissa vaikeuksia on nyt. Lisäseikka, josta varmastikin valiokunta on jo yksityiskohtaisesti keskustellutkin, on se, että sekä valvonta että sääntely oli riittämätöntä. Tässä puuttui riskien eri viranomaisten osalta. Pankkien väliset riskisijoitukset olivat paljon suurempia kuin mitä alun perin arveltiin, niin Baltian mailla kuin Irlannillakin oli, ne nojautuvat paljon ei-kotimaisiin pankkeihin, mutta sitten kun luottokriisi räjähti käsiin, niin ne olivat ongelmissa. Sääntelyn osalta sitten on tapahtunut myös paljon erheitä tässä. Näistä varmasti valiokunta on jo keskustellutkin. Liian paljon keskitettiin esimerkiksi varoja tässä ja luokituslaitokset, jotka antavat tuottoluokituksia arvopapereille, joihin pankit ja rahoitusinstituutit investoivat sitten, niin antoivat liian hyviä luottoluokituksia. No, mikä hinta tällä en, ennaltaehkäisemättömyydellä on ollut? Ennaltaehkäisemättömyyteen liittyy niin kansallinen politiikka, esimerkiksi julkistalouspolitiikka, kuin rahoitussääntely, joka kuuluu Euroopan unionille. Voidaan sanoa, että tämä kustannuserä ennaltaehkäisemättömyydestä on ollut todella kova. Työttömyys on kasvanut, ihmisten ammattitaito on heikentynyt työttömyyden myötä investointeja on mennyt väärään suuntaan kasvuvuosina. Saattaa mennä viisi tai seitsemän vuottakin, että talousaktiviteetti voisi palata jonkinlaiseen normaaliin olotilaan. Otakseni nyt hieman kuvaa siitä, miten kallista tämä Euroopalle nyt oikein voi olla. Olen käyttänyt tässä jotakin OECD viime vuonna julkaisemia ennustuksia jotka, joiden pohjalta saattaa mennä tästä, tästä seitsemän vuotta ennen kuin Euroopan unionin talous voi palata jonkinlaiseen normaaliin tilanteeseen. Ja tämä saattaa jopa kaksinumeroisia BKT-pudotuksia aiheuttaa. Sitten haluaisin hieman näistä lievennys- ja valvontaseikoista puhua kriisin vaikutusten lievennyksen osalta tässä on hieman parempia uutisia. Siinä vaiheessa, kun kriisi tunnustettiin, niin ryhdyttiin todella vahvaan makrotaloudelliseen tukeen. Maaliskuun 2009 Eurooppa-neuvosto ja G20-kokoukset tekivät merkittäviä päätöksiä tässä. Ja keskuspankit ovat antaneet hätäapua esimerkiksi käteisvarojen maksukyvyn helpottamiseksi. Kriisi hallinnan osalta on ongelmia. Kun kriisi tapahtui, niin silloin ei voitu, voitu ryhtyä mihinkään ö, maakohtaisen kriisien ratkaisuun. 2007 on, siitä lähtien on valtaisasti kannustettu ö, maita ja tässä on käytetty automaattisia vakauttajia, mutta on myös nähty merkittäviä päätöksiä, joilla on lisätty tukea talouden helpottamiseksi. Tutkimuksessa vertasimme myös kriisin aikaista julkistalouden politiikan helpottamista verrattuna 80-90-lukuihin ja niiden kriiseihin. Ja tässä helpotuspolitiikka on ollut suuruudeltaan merkittävämpää, mutta kriisikin on ollut suurempi historiallisten todisteiden pohjalta ja odotusten pohjalta olisi vaikea sanoa, ja toistan tämän vielä, että vielä lisää julkistalous, julkistalouden helpotuksilla olisi voitu Euroopan unionissa parantaa asioita vielä yhdellä prosentilla, joten vaikka olisi vielä massiivisempia rahoitus, rahoitusapua annettu, niin ei olisi voitu tätä kriisiä välttää. Meillä on vuosikymmenin alhaisimmat korkotasot, inflaatio on tippunut. Meillä on tällainen pysyvä argumentti, jonka tuon esille, koska tämä on tärkeä seikka tällä hetkellä. Kysymys on siitä, että ne maat, joilla on joko ylijäämää tai siis joilla on alijäämää tai kova velkataso, niin ne olisivat tarvinneet lisää rahoitustukea vastatakseen tähän kriisiin. On näitä ylijäämämaita, jotka voivat auttaa muita. Tässä ajattelen ennen kaikkea Saksaa ja Alankomaita. Me olemme esittäneet neljä argumenttia tässä lopputuloksissa sen, sitä vastaan, että Saksan pitäisi tehdä enemmän ja kaksi argumenttia sen puolesta, että sen pitäisi tehdä vähemmän. Ensinnäkin Saksa on kaikin puolin auttanut merkittävästi sen jos tarkastellaan standardimallipohjaista arviota siitä, mitä lisää ö, stimulus Saksasta ongelmamaille voisi vaikuttaa. Meillä on useita tutkimuksia tästä, niin niissä todetaan, että Saksan hallitus, jos lisää yhdellä prosentilla PKT, PKTstä julkiskulujansa, niin – Tämä vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi Portugalin ja Espanjan talouksiin, mutta tällä avullakin on rajoituksia. Saksa on rikas, mutta se on ikääntyvä maa. Ja useat tutkimukset sanovat, että ikääntyvät, väestöltään ikääntyvät, mutta rikkaat maat, niiden pitäisi säästää ja investoida näitä varoja, koska niillä on parempaakin tekemistä niille ja tutkimusten mukaisesti no. Saksan tämänhetkinen ylijäämä saattaisi olla muutaman vuoden päästä aivan eri luokkaa. Ei tämä nyt ole mitenkään helppo kevyt argumentti, mutta vasta argumentti, jos, joka palvelee enemmän Saksan omia etuja, on se, että tulevina vuosina jotkut Saksan kauppakumppanit Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa, niiden täytyy enemmän siirtää varojansa kauppatalouteen, niiden täytyy tuoda lisää, viedä vähemmän ja Saksa voi jotenkin stimuloida taloutta niin, että voidaan korvata näitä tulomenetyksiä. todellinen hinta, todellinen kustannus tässä lievennys- ja kontrollivaiheessa on se, että Euroopan unionilla ei ole mitään malleja näiden vakautusohjelmien toteuttamiseksi ei euroalueella. IMF on hypännyt kuvion mukaan auttaakseen joitakin maita jopa Euroopan, jopa euroalueen sisällä ajatellaan nyt Kreikkaa ja muutamia muita maita, joilla on ongelmia. Ja meillä on EU-sopimuksessa tällainen ö, erityislauseke, jossa kielletään ö, tällainen rahoitus, joten IMFn tukijärjestelmälläkin on omat ehtonsa. Esimerkiksi vaaditaan avunsaajamaalta merkittäviä talousarviosopeutuksia. Jos tarkastellaan Yhdysvaltoja, niin siellä ei ole oikeutta tällaiseen automaattiseen apujärjestelmään. Ei liittovaltio eikä osavaltiotasolla. Kun joka tapauksessa tässä on todellisia kuluja, kun näitä kriisejä ratkaistaan. Kriisinratkaisupuitteet No tällä hetkellähän näitä prosesseja luodaan, mutta tällä kaikella tulee olemaan oma hintansa. Joissakin maissa, jotka ovat kriisissä, ei ole oltu oikein selvillä siitä, mitä hyötyä tulee siitä, jos ei tee mitään tai jos tekee paljonkin. Tässä on ollut tiettyä epäselvyyttä, mutta on selvää, että kun Euroopan unionin mukanaolon tasosta ei ole ollut selvyyttä, niin se on viivästyttänyt päätösten ja rakennemuutosten tekoa. Ei tässä niinkään ole kysymys menetetyn tulonsaannin, menetetystä tuloista, Todellisilla kustannuksilla on erilainen luonne. Tässä on kysymys esimerkiksi merkittävästi nousseista luottokustannuksista joillekin maille. Ja tässä on tiettyä tällaista tartuntatautivaaraa, jos Kreikalle ei löydetä ratkaisua, niin mitä sitten näille muille ongelmamaille tapahtuu? Tässä todellakin on hyvin vaikea työympäristö. Kaikki kriisitilanteet ovat aina hyvin sotkuisia ja ainahan joku siellä kantaa nämä kustannukset ja voidaan olla varmoja, että tästä tulee kallista. Mutta uskon, että tässä nyt mennään hyvään suuntaan. En yritä nyt mitään erityistä hintalappua nyt liimata – Sehän on aivan mahdotonta tässä tilanteessa. Lopuksi vielä omalta osaltani tässä toteaisin, että paras tapa välttää laman hintaa on se, että ei ikinä jouduta lamaan. No, voidaanhan sanoa, että tämä on hieman outo huomautus, mutta tämä on aivan totta. Et sitten kun tällainen tilanne on jo käsissä, niin mitä sitten enää voi tehdä? Eri silloin, kun on valtaisia julkistalouden alijäämiä ja sitten vasta ryhdytään ö, pohtimaan ö, asioita. Tässä saattaa joskus asiat osua sitten omaan nilkkaan. Euroopan unionin politiikan ennaltaehkäisevä vaikutus, se on ollut heikko makrotaloudellisella alueella. Kasvu- ja vakaussopimuksessa on mukana sanktio. Välineitä niitä ei ole ikinä sovellettu, vaikka niitä olisi voinut soveltaa. Ja joskus niitä olisi todella pitänyt soveltaa. On paljon keskusteltu siitä, mitä, keskusteltu siitä, mitä asian suhteen pitäisi tehdä. Rahoitussääntelyhän on täysin Euroopan unionin instituutioiden vastuulla, koska nämä instituutiot ovat luoneet näitä direktiivejä ja niissä määritellään esimerkiksi riskitaso, määräykset pankeille ja niin edelleen. Ja vain näin jälkikäteen voidaan sanoa, että kaikkea ei pantu täytäntöön. Kun kriisi iski, makrotalouspolitiikkaa löysennettiin huomattavasti ja tämä pitkälti hoidettiin ihan hyvin. EKP reagoi nopeasti ja asianmukaisesti ja leikkasi korkotasoja ja käytti myös ennalta näkemättömiä pankkien tukimenetelmiä tässä sillä tavalla että keskuspankkien, yksittäisten keskuspankkien olisi, voinut, olisi ollut vaikea tätä hoitaa. Uskon, että tässä voidaan huomata, miten paljon myös Euroopan unioni voi hyödyttää tällaisessa kriisitilanteessa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Um, uh, paljon kiitoksia kollega Schmidt tästä alustuksesta. Ja nyt pyytäisinkin kommentteja kollegoilta tai kysymyksiä. Pervans, haluaisitko aloittaa? Hänhän vastaa esittelin ominaisuudesta tästä asiasta. Kiitoksia luennoitsijallemme Kööpenhaminasta. Se oli kiinnostavaa ja hyödyllistä. Te sanoitte, että tilanne on huono, koska se ei mennyt ei mennyt hyvin aikaisemminkaan. Onko nyt siis niin, että ulkoinen shokki aiheutti tämän, nimittäin eh, Euroopan puuttumisen kustannukset voidaan laskea eri tavalla. Missä tilassa Eurooppa oli siinä vaiheessa, kun shokki tuli? Jos ajatellaan eh, koordinointikykyä, ennaltaehkäisykykyä, mitä Eurooppa olisi voinut tehdä? Mutta sitten on myös toinen tapa katsoa asiaa. Silloin kun shokki oli jo tullut, teimmekö tarpeeksi? Ja kun kuuntelen teitä, niin sain sellaisen käsityksen, että kaikki oli aivan hyvin jos kaikki olisi siis aikaisemmin ollut hyvin, jos Espanja ja Irlanti eivät olisi kiinteistökuplaan ajautuneet, jos kaikki olisivat noudattaneet vakaussopimusta kirjaimellisesti, jos oltaisiin pehmennetty, pehmennetty tätä kaupan shokkia – ja jos olosuhteet olisivat olleet hyvät, niin olisiko työttömyyskin ollut alle 10 prosenttia kuin, niin kuin se, mitä se oli sitten? No ehkä EKP teki kaiken hyvin. 2007 elokuussa annettiin jo paljon valuuttaa tai rahaa syydettiin pankista markkinoille. Mutta vuotta aikaisemmin Vuotta myöhemmin, siis 2008, kuitenkaan hallituksille ei pankki ollut kyvykäs antamaan viestiä, että täällä nyt oli näitä vaarallisia lainoja, varoja. Eli tekikö pankki voitavansa vai ei? Sitten aivan vakavasti kysyn, eikö kaikkeen reagoitu todellakin hitaasti. Me menetimme kokonaisen vuoden aivan eh, suoraan sanoin eh, sisämarkkinakomissaari, näin hänellä asiakirjan. Eh, se oli sellaista aikaa, kun uutta ote, ajet, oltiin jo oltiin jo vaaleihin menossa. Ja minun mielestäni syksyyn, syyskuuhun 2008 mennessä ei paljon mitään oltu tehty. Kun kaikkien huomasivat, että ei tässä mikään markkinoiden uudelleen justeeraus enää ollut kyseessä, vaan jotain muuta. No sitten kun suunnitelmat laadittiin 2008 syyskuussa. Onko teidän mielestänne niin, että se tapa, jolla nämä tukipaketit eh, pankeille annettiin ilman, että Eurooppa niihin mitään ehtoja asetti, niin oliko se hyvä? Eh, komissio sanoi, että huolehditaan näistä kilpailukykyasioista sitten myöhemmin ja näistä rakennemuutoksista – Eurooppalaisten olivat ainoat, jotka olisivat tällaisia, mm, voivat tehdä. Sarko siitäkin Ranskan pankeille säännöt ja näin. Ja mikä sitten parlamentin hyväksymä luottoihin liittyvä mm, asiakirja on, voisiko se olla jonkinlainen bisnesmalli teille? Voisiko se olla bisnesmalli siinä mielessä, että kaikki nämä rahoitustuotteet, joita myytiin markkinoilla, jotka eivät olleetkaan mitenkään varmoja ja, ja Kreikan kriisikin tässä nyt tuli silville. Paljon kysymyksiä. Niin, minä vastaan teille kuitenkin englanniksi nyt. Mielestäni mitä näihin ulkoisiin shokkeihin tulee, niin kriisi tuli lokakuussa 2008, silloin kun suuri investointipankki kaatui. Ja Euroopassa tämä näkyy rahoitusinstituutioissa. Täällä taustalla olevat syyt No, sanon sen vähän toisin. Mikä käynnisti kriisin, aivan kuin mikä tahansa finanssikriisin käynnistäjä, joka liittyy rahoitukseen, niin niin aina siellä on liikainvestoinnit ja säästämisen puute taustalla. 20-luvulla oli muita varoihin liittyviä ongelmia. Se syy, miksi tuli tällainen kriisi tässä 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin USAssa oli omat, omat vaikeutensa ja se oli sellainen syy sitten, sieltähän se lähti, joka käynnisti tämän mutta alijäämät eri maiden budjeteissa olisivat tulleet silmille joka tapauksessa myöhemmin. Kriisin syvyys oli niin erilainen kuin aikaisemmin, koska Euroopassa huomattiin, että olemme niin alttiita shokille – Siis kaikki pankit eh, eivät eh, kohdanneet eh, samaa, samalla tavalla tätä kriisiä eri maissa, mikä USAsta käynnistyi. Espanjassa, Kreikassa tapahtuneet muutokset liittyivät lähinnä siihen, mitä heillä itsellään itse omassa maassaan oli tapahtunut. Ja tiedän, että tämä vastaus ei ole tyydyttävä Euroopan keskuspankista sitten mielestäni yritin selvittää, että kaikki rahoituslaitokset näkevät hyvin myöhään, mitä on tapahtumassa. Joskus nuori, nuorena miehenä olin OECDn erässä valiokunnassa mukana – ja näin kahden, kahden rahoitusalan ihmisen puhuvan keskenään, että koska nostetaan korot yhdestä viiteen prosenttiin, koska vaikeudet tulevat. No kun katsotaan, mitä Fed teki, niin sehän nosti korkoja juuri ennen kriisiä. Ja kun hyvin pitkään on matalat korot, niin siinä, on, siinä alkaa olla vähän sellainen olo, että jotain pitäisi tehdä. Eräät rahoituslaitokset näkivät inflaatioriskin tulevan, mutta ei ehkä oltu valmistautuneita siihen, että jos, jos todella nostetaan liian myöhään korkoja, niin, niin se johtuu siitä, että ei olla, ei, tolle, ei olla toimittu ajoissa. Ja kyllä, olen aivan samaa mieltä, että se olisi ollut oikea tapa toimia. Tai sitten korot olisi voitu pitää aika alhaalla ja tehdä sitten jotain muita rahoituslaitoksiin liittyviä toimia. Ajoitus meni vähän väärin. Suuret julkiset rahoituslaitokset näkivät kriisin niin myöhään tulevan, että ei mitään toimia ehditty käynnistää. Se, että IMF ja OECD tunnistivat eh, kriisin, niin se oli 2008 loppupuolella. Ja silloinhan tapahtumia jo oli käynnistynyt. 2009 tiedettiin, missä mennään. Ja, ja kun ajatellaan, miten myöhään kaikki havaittiin, niin en, minun on vaikea nähdä, että toimia olisi voitu tehdä aikaisemmin. Olen samaa mieltä kanssanne kyllä siitä, että me olemme tästäkin raportissa me kirjoittaneet, emme edistä tänään puhua, mutta jos ajatellaan kaksi, kahta erityistoimia, jotka kansallisesti tehtiin näiden stimuluspaketteihin rinnalla, niin e, oli autoteollisuuden apu ja pankkien tukipaketti. Ne olivat haasteita sisämarkkinoille. Sitten oli muita ilmiöitä. Tämä riskitukipaketti se ei ollut koordinoitu, komissio reagoi myöhään. Ja loppujen lopuksi tämä maksoi, mutta ei nyt niin hu- huomattavasti. Talletusvakuuksien rajoittamaton nostaminen oli yksi asia. Olisi ollut vähän vaikeaa, jos, jos oltaisiin pantu nämä aseet vakuutuspuolelle. Joissakin ma- maissa toimittiin täysin vailla ylärajaa. ja tallettajille eh, annettava suoja, sitä vain puskettiin ylöspäin aivan rajoittamattomasti. Niin, palaamme vielä tähän, mutta eh, suurin osa pankeista Euroopassa – ovat siinä, toimivat siten, että suurin piirtein rajoittamaton tämä talletussuoja oli. Komissio olisi kuitenkin voinut toimia ennakovasti, antaa jotain suuntaviivoja, mutta se ei tehnyt näin. Autoteollisuus sitten on toinen, ja tässä mietitäänkin raportissa, että kuinka paljon se maksoi markkinoille tämä Ja kun rakennemuutoksia tehtiin suurissa autonvalmistusyrityksissä ja valtion takuita ja tällä tavalla omaa työllisyyttä kussakin maassa kannustetaan, se ei ole hyvä tapa toimia. Se on maksanut hyvin paljon Euroopalle – mutta minä vähän epäilen, ei se ollut mitään kaunista, mutta en ole ollenkaan varma siitä, että se niin hirvittävän kalliiksi tuli, kun on väitetty. Euroopan keskuspankki teki virhearvioita. Koordinointi oli huonoa. Mutta se, mitä me tässä nyt raportissamme sanomme, on, että sillä tavalla kun talouspolitiikkaa hoidettiin Euroopassa, niin mikä todennäköisyys olisi ollut, että Euroopan maat olisivat voineet sitten toimia nopeammin, koska niiden täytyy yhdessä toimia. Tässähän on kyseessä tasapaino vauhdin ja ja muiden asioiden keskellä. Kun talouspaketteja laadittiin, niin jokainen maahan halusi omaa talouttaan tukea. Ehkä olisi kysyntää voitu vähän neutraalimmin kannustaa, mutta siihen olisi mennyt aivan liian kauan aikaa. No, viimeistä kysymystä en ymmärtänyt was about uh, credit rating agencies because you, you mentioned them, so I... Niin, te viittasitte näihin äh, rating äh, yksiköihin, eli voitaisiinko tästä oppia jotain? I... Niin, totta puhuen, en nyt tiedä mitä te olette tehneet, mutta jo vuosien ajan on keskusteltu siitä, ketkä näitä arvioita tekevät ketkä ovat tämän taustalle. Tietenkin tässä voidaan pohtia myöskin sitä, ketkä näitä kirjanpitokysymyksiä, pankit ja muut. Eli kuka puhuu kenenkin pussiin, se on ihan oma keskustelunsa. Kiitoksia ja seuraavana Uule, olepa hyvä. Very much. Very interesting. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Niin, olette jaotellut nämä maat viiteen eri ryhmään. Olisikohan järkevää laittaa Pohjoismaat omaan ryhmään, Tanska, Suomi ja Ruotsi. Vähän samantyyppisistä maista on kyse kehityksessä osalta. Tanskalla oli kriisi 80-luvulla, olikohan kyse perunakuurista. Suomessa ja Ruotsissa kriisi iski 90-luvulla. Ja kun katsotaan tämänpäiväisiä lukuja, no eihän minun pitäisi olla kansallismielinen, mutta eivät luvut nyt niin pahalta näytä. Ja monet yritykset näissä kolmessa maajassa voivat tukeutua hyvin vahvan perustaan, eli kyllä valoa näkyy tunnelin päässä. Liittyisikö tämä jollain tavalla siihen malliin, että sovelletaan korkean verotasoa tai että sovelletaan tällaisia automaattisia vakauttajia, sillä työttömyysluut eivät ole niin pahoja, eivät ole nytkään. Tietenkin poikkeuksia on kotimaassa esimerkiksi. Nuorisotyöttömyys on huolestuttavaa, Tanskassa toisin taas ei. Ja mitä tulee näihin rating-yksiköihin, työryhmätasolla 6-7 vuotta sitten esitettiin oma ehdotus ja käytiin nämä ratingagentuurit läpi. Ja silloin oltiin sitä mieltä, että ne voisivat säännellä omaa toimintansa. Näin siis silloin sanottiin. Espanjan luokitusta laskettiin ja jos arviointityö on niin vaikea, meidän ei tulisi luottaa heihin, niin miksi markkinat luottavat näihin rating-yrityksiin, jos ne aiheuttavat tämmöisiä ongelmia. Ehkä tämä on filosofisluontainen kysymys, mutta mä sitäkin tulisi pohtia. Ja sitten viimeinen kysymys, onko kriisi menneen talven lumia, jos nyt hetkeksi unohdamme Kreikan tämänhetkisen tilanteen? Eli onko kriisi ohi? So our colleague from Finland to... Niin ehkäpä suomalainenkin kollegamme voisi esittää kysymyksensä se liittyy jotenkin tähän Ollen esittämään kysymykseen. The same question Kiitoksia. Minulla oli tasan tarkkaan sama kysymys kuin Ullellakin, mutta hieman erilaista näkökulmasta. Te olette luokkitelleet tähän yhdistyneen kansakunnan ja Ruotsin yhteen, jos oikein tämän ymmärsin. Nämä kaksi maata ovat euroalueen ulkopuolisia maita. Ja toinen kysymykseni liittyy sitten, se on samanlainen kuin Ullenkin kysymys, Voisitteko hieman lisää työstää ja käyttää mielikuvitusta nyt siihen, minkälainen seuraava kriisi saattaisi olla, mikä on se kupla, joka, ää, mikä tulee aiheuttamaan näitä kuplia tulevaisuudessa? Yeah, I, I, um, I don't think there's very... En usko, että minust, minulle nyt olisi järkevää laittaa Tanskaa yhteen muiden maiden kanssa tässä, koska Tanska on todella euroalueen maa, sillä on sama rahapolitiikka ja valuuttakurssi. Kun meitä tutkimusta pyydettiin, niin piti katsoa vaikutuksia sekä ulkopuolella että sisäpuolella. Ja Ruotsi ja Tanska ovat viimeisten parin, äh, Tanska ja UK ovat viimeisten, Ruotsi ja UK ovat viimeisten vuosien aikana äh, devalvoineet valuuttansa verrattuna euroon. Ei olisi varmaan järkevää laittaa näitä nyt samaan ryhmään muiden kanssa. Sitä paitsi Tanskassa myös työttömyys on kasvanut viime vuosina En usko, että tässä kriisissä nyt on erityistä pohjoismaista tarinaa kerrottavana. Tämä on tämä minun peruspoittini tässä, paitsi tulen, vaikka tulenkin tässä Tanskasta. Hieman vaatimattomasti suhtaudu, siihen, että nyt pikkumaat ottaisin tässä kaikki yhteen. Sitten näistä luottoluokituslaitoksista. Historia, menneisyys näyttää sen, että luottoluokituslaitokset samoin kuin muutkin tahot tuppaavat olemaan myöhässä riskien tunnistamisessa. Ja sitten kun riskiä, riskit puhkeavat, niin, ö, kriisit puhkeavat, niin silloin ne ö, toimivat hyvin nopeasti ja päättäväisesti. Verrattuna hallituksiin luottoluokituslaitokset toimivat hyvin eri tavalla. Ja tämähän liittyy siihen, että nämä luottoluokituslaitoksilla ei ole mitään tekemistä julkisen velan kanssa. Minä olen ollut Tanskassa monissa instituutioissa mukana ja joka päivä, ja joka vuosi kanssani keskusteltiin siitä, että miten Tanskan hal- talous menee ja ei meillä nyt ollut mitään tekemistä näiden luottoluokituslaitosten kanssa. Ei meidän tarvinnut keskustella niiden kanssa. Luottoluokituslaitoksilla on ennen kaikkea yksityisen sektorin kysymyksissä kaikista aktiivisin roolin koska loppuinvestoijat, rahoitusinstituutit, niillä on erityissäännöt siitä, että voi investoida vain tiettyjen luokitusten yrityksiin tai hankkeisiin. Ja monet yritykset ovat, voidaan sanoa liiallisestikin, luottaneet luottoluokituslaitosten arvioihin sen sijaan, että ne olisivat itse miettineet ja tarkastelleet asioita. Eli tässä on riskienhallinta itse, ikään kuin ulkoistettu luottoluokituslaitoksille. Ja luottoluokituslaitoksilla on tietysti niiden etujen mukaista on se, että mahdollisimman ö, paljon tässä nyt ö, investointipankit käyttävät niiden palveluja ja tämä saattaa johtaa ristiriitaisuuksiin ja eturistiriitoihin. Loppujen lopuksi kuitenkin voidaan sanoa, että luottoluokituslaitoksilla on aivan erilainen rooli kuin yksityisen sektorin luotonantajilla esimerkiksi. No, I don't see that at all, because they are not involved in the actual issuance of... En minä näe niiden roolia tässä. Ne eivät ole mukana tässä. Ne ovat tällainen ulkoistettu palvelu. Kommentti ohi mikrofonin. Fairly, five years ago. Niin, viisi vuotta sitten tämä tutkimus tehtiin. Ja he sanovat, että mitä sen kummempaa sääntelyä ei enää tarvita. We will, I'll take note of that and... No, kirjan tämän nyt ylös ja otan tämän loppuraporttiin. Ja luulen, että sopeutus tässä nyt menee pikemminkin aivan eri suuntaan. Teidän kysymyksenne. Mikrofoni, kiitos. Because that is bad news. As... Uh, no, tämähän on huono uutinen, jos analysoidaan tätä tällä tavalla yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi ovat parhaiten pärjänneet ja ne eivät kuulu euroalueeseen. meidän pitäisi hieman ennakoida myös sitä, mitä tuloillaan on ja mikä, mitkä saattaisivat olla seuraavat kriisin syyt. Jokunen aika sitten kirjoitin artikkelin tanskalaiseen talousalan lehteen ja ennen kriisiä. Ja tarkastelin myöskin erästä yhdysvaltalaista kirjaa, jossa analysoitiin kaikkia kriisejä – 1880-luvun jälkeen. Se on kyllä hyvä luettavaa, sillä oikeastaan kaikki markkinakriisit ovat samanluonteisia. Maailma on uusi, uusi riski ilmenee, tekniikoita keksitään ja se tarkoittaa sitä, että riski sinänsä ei ollut vielä olemassa, mutta myöhemmässä vaiheessa palattiin, tai siis siirryttiin niin sanotun uuteen talouteen ja oltiin sitä mieltä, että 15-20 vuoteen ei tällaista kriisiä enää syntyisi. Mutta kuitenkin asiat unohtuivat ja tilanne oli sama kuin parikymmentä vuotta aikaisemmin. Tietenkin paljon voitaisiin tehdä. Te ja mekin omalta osaltamme omailemme esittäneet parannuksia järjestelmään, niin kuin aikaisemminkin on tehty. Ja tietenkin aina jotain voidaan tehdä uuden katastrofin syntyminen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. And my question is two parts to it. The first... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksiosainen kysymys. Ensinnäkin, millä tavalla me tiedämme, että me tässä vertaamme omenoita omenoihin sen sijaan, että olisi erilaisia hedelmiä tässä korissa. Eri ihmiset eri tavalla määrittelevät työllisyyden omassa maassani. Niin muutimme tätä määritelmää riippuen siitä, mitä haluamme osoittaa. Ja kun katsomme kollektiivista dataa nähdäksemme, kuka pärjää hyvin, kuka huonosti, niin se piilottaa kyllä valtaisan kuvan lukujen takaa. Jos me emme määrittele näitä lukuja, niin silloin kyllä tällainen vertaileva analyysi on hyvin puutteellinen Voisiko meillä olla jonkinlaista mekanismia standardisoidulle datalle? Vai oletteko te tyytyväinen taloustieteilijänä sille, että työstätte sitä, mitä eri jäsenvaltiot teille antavat? Tiedän, että Eurostat yrittää hyvin kovasti varmistaa sen, että julkisen talouden velan osalta siellä on hyvin määriteltyjä lukuja, koska omassa maassani meillä on valtaisa taseongelma. Ja tässä on asioita, joita ei oteta ollenkaan taseeseen sitten huomioon. Niin näyttää siltä, että tässä analyysissä on tiettyjä puutteita, jonka annoitte meille. Sitten kun puhuitte siitä, että Euroopan unionia ei ole suunniteltu IMF-tyylisiin vakautusohjelmiin, niin kysymykseni on, että pitäisikö sen olla suunniteltu sellaisia varten? On unemployment rates, I think the unemployment... Mitä tulee työttömyyslukuihin, niitä käytettiin, mutta Standardisoidut etyjin tilastot olivat tässä taustalla. yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuallakin näitä lukuja on muutettu tiettyihin tarkoituksiin. sitten olemassa vielä tämä standardisoitu luku, joka on tällainen ehkä vähemmän subjektiivinen luku. Ja mitä tulee velkalukuihin, no olen kanssanne samaa mieltä. On asioita, joita ei ole huomioitu laisinkaan, ja sitten taseen ulkopuoliset kysymykset, ne ovat asioita, joita jopa neuvostotasolla on olleet käsiteltävinä. Mielestäni mitään sen kummempaa ei ole tehty ja tätäkin asiaa voitaisiin tutkia ihan omana aihealueena. Tämä meidän vaatimaton tutkimuksemme perustuu olemassa olevaan tietoon ja kyllähän tietenkin tämä velkarasitus voisi olla suurempikin. Mutta yksi asia, kun katsotaan hiukan taaksepäin, pankkien tukeminen ei ole aina niin kallista kuin voisi luulla. Esimerkiksi Ruotsin pankkikriisi johti oikeastaan siihen, että se toi mukanaan myöskin hyötyjä eikä ainoastaan haittaa, joten minun mielestäni nämä mm, velkataakaluvut ovat ehkä vähän paisuteltuja. Tässä on otettava huomioon myöskin rahoitukselliset panostukset jäsenvaltion taholta, joita suoritetaan pankkien suuntaan. Eli nämä pitääkin ottaa huomioon, koska ne vaikuttavat myöskin pankkien niin sanotun kokonaisarvoon. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Pervons, olepas hyvä. Yksi luokituslaitoksiin liittyvä lisäkysymys. Olle Schmidt, Ulle Schmidt puhui Juskon töistä, joka käytännössä säännöt otti käyttöön 2004 Cesar tämän vahvisti, eikä mikään tilanne ei ole muuttunut. Cesar-järjestelmään tämä ö, otettiin mukaan. Let me, let me uh, add a couple of, of questions at the... Muutama kysymys vielä tähän loppuun kun luulimme juuri selvinneen tästä pankkikriisistä, niin uusi kriisi näyttäisi olevan jo edessä. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä te olette mieltä tästä nykyisestä tilanteesta? Oletteko sitä mieltä, että tämä saattaa tarkoittaa sitä, että vuoden parin päästä olemme samassa tilanteessa kuin noin vuosi sitten? Ja sitten toinen kysymys. Mitä tulee velkataakkakysymykseen, niin tarvitaanko me todella näitä luottoluokituslaitoksia? Voitaisiinko ajatella, että euroalueella olisi oma instituutio tai taho tai toimija, joka tekisi tämän luokitustyön, joka olisi siis puolueettomampi ja täysin riippumaton keinottelijoiden toimista. Sanoitte aika suoraan, että EUlta puuttui äh, hallintotoimin mahdollisuuksia kriisin aikana, eli olisimme voineet sillä saralla toimia tehokkaammin, jos koordinointi olisi toiminut paremmin. Joten kysyisin, että jos Barroso kävisi teillä ja sanoisi, että minua kiinnostaisi kriisin jälkeen kuulla, että minkälaisia mekanismeja euroalueella tai EU:ssa pitäisi olla käytössä, jotta voisimme varmistaa, että talous- tai rahapolitiikka olisivat tehokkaammin lenkityttynä toisiinsa ja että toiminta olisi koordinoidumpaa. Miten vastaisitte Barrosolle tähän kysymykseen? Um, yeah, I think that's, that is... Niin todellakin. On aivan selvää, että näin tulee käymään. Tässä nyt on erilaisia näkemyksiä. Olen tavannut taloustieteilijöitä, ja ähm, on sanottu, että kyllä tässä näin tulee käymään. Minulla on ystävä, joka hoitaa tanskalaista investointirahastoa ja hän sanoi, että kaikista parasta olisi, jos Espanja, Portugali ja Kreikka niiden lainat ovat euro, ja vaikka ne lähtisivät euroalueelta, niin kyllähän ne eurot edelleen siellä pysyisivät heidän veloissaan. Minä vähän hämmästyn tuossa, kun puhuin hänen kanssaan, mutta tällainen on tämä asia, jonka kanssa nyt painitaan. Mitä tahansa tässä nyt tarvitaankin, niin tulee olemaan aivan äärimmäisen tähdellistä, että mikä mekanismi nyt sitten tällä hetkellä vikkelästi kehitetäänkin komission ja jäsenvaltioiden, IMFn, EKPn toimesta, niin täytyy samalla varmistaa se, että ne maat, jotka ovat sotkeutuneet tällaiseen valtavaan soppaan, niin niiden täytyy kohdata oma vastuunsa ja ryhtyä todella toimiin. Ja tämän ehtona niille sitten annetaan tiettyä tukea. Yksi vuosi ei varmaan riitä tuen antamisessa hieman pitempään. Mutta näiden maiden täytyy maksaa tällaisia rankaisevia korkotasoja, mutta ei kuitenkaan aivan mahdottomia. Tämä olisi minun ehdotukseni tässä. Riittääkö tämä sitten? No, enpä tiedä. Toinen seikka nyt on se, että luottoluokituslaitokset ja velat yksityiset yritykset ja riippumattomat instituutiot, ne ovat aivan eri peleissä mukana. Maa menee konkurssiin vain, jos se ei halua maksaa. Ja sanon halua maksaa, koska ainahan veroja voi nostaa. Kreikan verotaso on 10-15 prosenttia alempana kuin Tanskassa. No jos siellä sitten tehdään velkaannutaan ja siellä ei ole samaa työikää, samaa määrä ihmisiä työmarkkinoilla ja niin edelleen. Kyllä tässä nyt on kysymys velanmaksutahdosta. Ja luottoluokituslaitos, no tämä on aivan eri pelikenttä. Luotto, luokituslaitos voi tehdä jotain erilaista yrityksen kanssa. Se voi arvioida riskejä, varainhoitoa, tulojen muodostumista. Ja jos luottoluokituslautus sanoo, että ei tämä bisnesmalli malli ole riittävän hyvä, niin sehän voi sanoa, että enemmän vain korkoja teille sitten. Luotto, luokituslaitokset No, täytyy sanoa, että jokaisen riippumattoman pankin ja valtion täytyy pystyä tekemään omat arvionsa, mutta luottoluokituslaitokset tekevät automaattisia suosituksia. Jos on suuri rahoitusinvestoija ja luottoluokituslaitos päättää siirtää yrityksen aasta sta B-luokkaan, niin silloin automaattisesti instituution täytyy jotain tehdä varojen kanssa. Tässä on siis automaattinen linkki luottoluokituslaitoksen ja sen välillä, miten yrityksiä kohdellaan. Luottoluokituslaitoksilla on tärkeä roolinsa, koska aina yksityiset yritykset eivät pysty samalla tavalla analysoimaan rahoitustahoja. Sen lisäksi, mitä sanoin aikaisemmin, no tiedän, että komissio ennen esitti ehdotuksia vertaisarvioista ja etukäteissopimuksista talousarviosta. No, minusta tämä nyt kuulosti hyvin kunnianhimoiselta ja erittäin vaikealta. Ja olisi mielestäni parempi, jos ECOFIN itse asiassa nyt miettisi sellaista tilannetta, jossa se asettaisi itsensä niiden maiden sijaan, jotka ovat jatkuvasti ongelmissa, niin ne nyt julkisesti laitettaisiin hieman hankalaan tilanteeseen ja käytettäisiin joitakin näitä käytettävissä olevia mekanismeja näitä maita vastaan. Paljon kiitoksia. Näin pääsemme tähän toiseen keskusteluosioon ja puheenvuoron saa kollega Alexander Cambridgeista. Hän kertoo kriisinhallinnasta EUn alueella. Olkapas hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, thanks also to the organizers. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, kiitoksia kokouksen järjestäjille, jotka pyysivät meiltä enemmän tietoa tutkimuksesta, joka alun alkaen aloitettiin 2007 juuri kriisin kynnyksellä. Yhdysvalloissa korot nousivat ja pankkien varannot tippuivat hyvin nopeasti elokuussa 2007 ja silloin aloitimme tutkimuksen siitä, että miksi järjestelmä ajautuu tähän tilanteeseen. Ja nyt ajattelin kertoa teille siitä, lyhyesti siis, mitä tutkimuksen antia on nyt tarjolla. Eli ensinnäkin kriisi opetukset. Me olemme katsoneet, minkälaisia vaikutuksia kriisillä on ollut ja mihin tämä kriisi on perustunut ja mitä sääntelijät voisivat tästä kriisistä oppia. Ja erityisesti kun katsotaan instituutioita ja markkinarakenteita, niin nykyiset järjestelmät eivät tarjoa riittävää suojaa systemaattisilta riskeiltä ja näillä integroiduilla rahoitusmarkkinoilla ei voida kovinkaan tehokkaasti valvoa rahoitustoimintaa. Me tiedämme, että markkinoilla muutokset voivat olla hyvin nopeita ja dramaattisia, kuten muistamme elokuusta 2007. Ja mitä poli- politiikan pitäisi tehdä, niin sen pitäisi olla epäileväinen, kun se käsittelee tällaisia erilaisia sääntelymalleja, jotka eivät riittävässä määrin ota huomioon näitä systemaattisia riskejä. Ja kun katsotaan olemassa olevia malleja, joita on käytetty viimeisen 7-8 vuoden aikana ennen kriisiä, niin nehän perustuivat tähän sääntelyjärjestelmään ja ne olivat todellakin markkinoihin pohjautuvia. ja sääntelymallit, joihin äh, vasta kaksi perustuu, ne olivat hyvin äh, epävarmoja. Ja kun katsotaan politiikan täytäntöönpanoa, eli millä tavalla sääntelyä muutetaan, kun markkinatilanne muuttuu tai syntyy innovointia. Eli tässä saattaa syntyä sellainen tilanne, että sääntelyä on päivitettävä ottaen huomioon markkina-alueen muutokset. Siitä on tietenkin hyötyä, mutta riskitkin ovat suuret, kuten kävi ilmi muun muassa näiden turvamistoimien osalta. Ja me havaitsimme myöskin, että kansainväliset tahot epäonnistuivat, kuten Basel ja muut. Ne eivät pystyneet tunnistamaan tätä riskiä, vaikka jotkut tahot kylläkin ilmoittivat, että nyt on olemassa tiettyjä riskejä ilmassa. Monet politiikan tekijät ja sääntelijät eivät kuitenkaan pitäneet sitä kovinkaan suurena ongelmana, eivätkä pankkiiritkaan koska he keskus, keskittyvät lähinnäkin inflaatioindekseihin ja muihin vastaavanlaisiin. Eli tässä ei otettu rahapoliittisia indikaattoreita huomioon. Ja Lamfalusi yksiköt, he kyllä ihan oikeutusti lähtivät asioita käsittelemään omalla tavallaan, mutta he eivät kuitenkaan voineet tarkkaan paneutua tähän syntyneeseen riskiin. Ongelmana oli se yhtäältä, että he katsovat markkinapohjaisia malleja, jotka heidän mielestään olivat hyviä juuri tähän tarkoitukseen. Eli kun tarkoituksena oli juuri palveluiden tarjoamisen estäminen se oli siis keskeisimpänä tavoitteena, mutta nämä tahot eivät myöskään pystyneet katsomaan mit, näitä turvaseikkoja ja vakauttavia tekijöitä. Ennen kuin lähden selvittämään yksityiskohtia, niin haluaisin yhteenvedonomaisesti kertoa, mitä vuoden 2008 alussa esitetty raporttimme antoi antinaan pankkien johtajat ja markkinatoimijat olivat tässä tutkimuskohteena ja nyt voidaan sanoa, että markkinat ovat irtaantuneet tästä markkinapohjaisesta lähestymistavasta ja erityisesti rakenteellisia toimia käyttäen. Tähän on päästy, on otettu käyttöön, käyttöön uudenlaisia rahoitusmalleja. Mutta kun katsotaan nykyistä eurooppalaista tilannetta, niin tilanne ei ole kovinkaan vahvalle rakenteelle pohjautuva, mutta erityisesti G10-maissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa Alankomaissa, kuten myös Irlannissa, tilanteeseen vaikutti pääomapohjainen rahoitusjärjestelmä. Tämä sinänsä ei ole huono asia, mutta tähän kaivataan kuitenkin sääntelyä, koska järjestelmä pitää sisällään tiettyjä riskejä. Ja erityisesti tässä saattaa syntyä systeemiriskejä. Yhdysvalloissa Alan Greenspan totesi, että näin ei olisi, mitään systeemiriskejä ei voisi syntyä. Jo 2005 hän sanoi, että tästä saattaisi syntyä eräänlaista riskien hajauttamista, mikä olisi hyvä, koska silloin markkinat olisivat vastustuskykyisempiä, mutta silti riski on aina olemassa, vaikka se jaettaisiin suuremmalle markkina-alueelle. Ja me havaitsimme mikrotasolla, että yksittäiset pankit olivat siirtyneet suuressa määrin sellaiseen malliin, jota pidettiin tällä, tai kutsuttiin tällaisena ORR-malliksi. Tämä malli on hyvin käytännönläheinen, koska silloin on pankkien helppo hoitaa näitä tasekysymyksiä. Ja näin riski siirtyi rahoitusjärjestelmässä ja se johti monimutkikaaseen tilanteeseen ja se aiheutti taas sääntelijöiden keskuudessa ongelmia monitoroida riskejä ja säädellä toimintaa. Eikä otettu huomioon myöskään systeemiriskejä eikä pääoman kysymyksiä ja usein näitä prosyklisiä kysymyksiä liioiteltiin ja paisuteltiin ja tämä aiheutti taas omalta osaltaan ongelmia. Markkinoiden avautuminen vaatii tietenkin EU-tasolla konsolidointia, näin me ainakin sanoimme siitä syystä, että 50-60 suurta rahoitusalan laitosta ovat koko Euroopan unionin alueella toimivia. Niillä on siis laaja-alaista toimintaa ja sitten on vaikea myöskin katsoa sitä, että miten valvonta toteutetaan rajat ylittävässä toiminnassa. Monet valvontatahot eivät ole kiinnostuneita valvontatyön toteuttamiseen tai heillä ei ollut rahkeita riittävän tehokkaaseen toimintaan, eli tiedot puuttuivat. Joten tästäpä syystä me sanoimme, että me tarvitsemme EU-tasolla vahvempaa koordinointia ja me olimme sitä mieltä, että meidän pitäisi lähteä liikkeelle Falusin prosessista, eli konsolidoida instituutioita ja antaa komiteoille oikeushenkilöille asema, jotta he ovat paremmin kykeneviä koordinoimaan jäsenvaltiotason valvontatoimintaa. He eivät itse sitä suorita, mutta ainakin voivat koordinoida kansallisia valvontatoimijoita ja niiden toimintaa. Ja Euroopan tason val- valvontatahot ovat vastuussa sekä parlamentille että myöskin EU-jäsenvaltioille, joissa pankki toimii. Eli tämä tarkoittaa sitä, että että tilanne muuttuu siltä osin, että miten valvontataso, valvonta tapahtuu kansallisella tasolla ja missä määrin tätä työtä harmonisoidaan Euroopan unionin alueella. Mutta aikanaan se toimi, mutta markkinat ovat integroidumat, eli tilanne on muuttunut, joten nyt tarvitaan järjestelmän uudistamista valvonnan puolella. Me kritisoimme myöskin Basel 2, niin kuin jo vuonna 2005 teimme. John Equal ja minä kirjoitimme kirjan, jossa me kritisoimme hyvinkin vahvasti Basel 2 toimintaa, koska se perustui vain ja ainoastaan mikrotaloudelliseen valvonta-aspektiin. Basel II tavoitteena oli tietenkin se, että pankit voivat toimia tehokkaammin ja kitkeä huonoa hallintoa, mutta jos hallintamallit ovat tehokkaita, niin silloin pankit voivat myöskin parantaa omaa luottoluokitustaan, joten me uskomme, että Basel 2 pohjimmiltaan oli hyvä, mutta se ei toiminut kuitenkaan halutella tavalla, joten sitä piti lähteä muuttamaan. Mutta luottokriisi taas liittyi, suurempa, liittyi suurempaan alueeseen ja se edellytti tiivimpää yhteistyötä rajat ylittävällä tasolla, koska kysehän ei ollut vain yhden ainoan pankin riskistä tai epäonnistumisesta. lainsäädännössä pitää ottaa huomioon juuri tämä rajat ylittävä aspekti. Ja tästäpä syystä kansalliset valvontaviranomaiset tarvitsevat parempia yhteyksiä rajat, rajan toisella puolella oleviin vastaaviin tahoihin. Lisäksi tarvitaan myöskin selkeämpää näkemystä rahoitusmarkkinoista. Mitä me teimme tässä seurata raportissa? Ensimmäisessä osiossa kerromme lähinnä sääntely- ja valvontatavoitteista. Eli me lähdemme liikkeelle taas Basel 2, koska se on ollut jatkuvasti tapetilla. Basel 3 on puhe, koska sitä on, Basel 2 on muutettu huomattavassa määrin. Mielestäni tässä mennään oikeaan suuntaan, mutta ne eivät ole riittäviä meidän mielestämme ja perustuvat edelleenkin vääränlaisiin poliittisiin analyyseihin. Ja tulenkin kertomaan tästä vielä vähän enemmän, mutta kun katsotaan tämän hetkistä Basel 2, niin se ei voinut huomioida näitä makrotaloudellisia riskejä, joihin pankit, jotka pankit ottivat. pääoman kasvattaminen on sinänsä ihan hyvä asia ja maksut tasetta, mutta tämä oli uudistus Basel 1 liittyen ja lisäksi myöskin likviditeettiriskit huomioitiin, eli minkälaiset markkinat pankeilla pitäisi olla käytettävissään pitäisikö toimintaa jollakin tavalla rajoittaa. Minun mielestäni tässä mennään ihan oikeaan suuntaan. En sano, että tämä olisi väärää politiikkaa. Kyllähän sääntelijöiden pitäisi tätä käsitellä erityisesti EU-tasolla. Mutta minun mielestäni tässä ei ole riittävästi otettu huomioon makritaloudellisia Basel 2 vaikutuksia. Tämä liittyy riskienhallintaan liittyviin ongelmiin. Ja sitten testausmahdollisuudet, eli millä tavalla näitä niin sanottuja stress test-analyysejä pitäisi toteuttaa, mitä muuttuja tietoa pitäisi näissä yhteyksissä käyttää, kun kes- käsitellään erityisesti suuria pankkeja. Pitäisikö sääntelijöiden ylipäätään puuttua tilanteeseen? Pitäisikö meidän etsiä toisaalta sellaisia mahdollisuuksia, joilla voitaisiin rajoittaa suurten pankkien riskinottomahdollisuuksia rahoitusmarkkinoilla? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Tietenkin voisin tässä sanoa, mitä me yleisellä tasolla olemme todenneet. Pankithan toimivat ryhmittyneinä kokonaisuuksina. Ne koostuvat tuhansista yksittäisistä toimijoista ja nämä toimijat toimivat eri puolilla maailmaa, jopa samassa maassa. Kyse voi olla jopa suuristakin pankeista, joten niillä on vaikea, mm, niiden kokoa on vaikea lähteä rajoittamaan, koska niillä on olemassa tytäryhtiöitä, joita ne suoraan tai epäsuorasti hallinnoivat, joten tässä on olemassa ongelmia. Ja pankkien juridisesta rakenteesta johtuen on vaikea lähteä rajoittamaan niiden kokoa ja rajoittamaan myöskin esimerkiksi pääoman suuruutta. Me tietenkin pidämme suurista pankeista, miten, mikäli ne tarjoavat pontta talouteen, tarjoavat työpaikkoja, mutta kuitenkin ne pitävät myöskin sisällään omia ongelmia. Eli tässä täytyy katsoa, tällaista taloudellisesti tehokasta lähestymistapaa, eikä niinkään tällaista näennäistä riskitasoa. Mitä tulee sitten muihin kysymyksiin, Ekon valiokunnalle olemme laatineet raportin, jossa sanomme, että derivaatat pitäisi siirtää kansallisille clearinghouse-tahoille, mutta niitä taas, niiden toimintaa täytyy säännellä. Tällä hetkellä sitä ei tapahdu, joten tässä ollaan siirtymässä luottolinkitettyihin toimiin. Niihin täytyy jollakin tavalla paneutua. Ne täytyy jollakin tavalla linkittää clearinghouse toimintaa mutta tämäkään ei ole helppoa toimintaa, sillä clearinghouse-toiminta – on pankkien toimintaan perustuva ratkaisumalli ja ne toimivat avoimemmin ainakin riskinoton puolella, mutta he, niiden toimintaa ei säännellä eikä valvota Euroopassa. Eli missään direktiivissä niiden toimintaan ei sen kummemmin puututa. Joten me uskomme, että EU-tasolla tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Yhdysvalloissa tästä paraikaa keskustellaan, mutta sääntelyä clearinghouse-puolella ei ole Yhdysvalloissakaan tällä hetkellä olemassa. Niistä on hyötyä, mutta ei kaikilla aloilla. Ja ongelmallis, tai jonkin aikaa sitten tutkittiin muun muassa yhden Lontossa toimivan clearinghousein toimintaa – koska ne tarjosivat swappeihin liittyen aika pieniä marginaaleja ja kritiikki kohdistui siihen, että tämä vääristäisi kilpailua. Joten kyllä meidän mielestämme meidän tulisi ottaa käyttöön jotain vähimmäistandardeja tai valvontatoimenpiteitä. Euroopan kannalta tärkeää on myöskin kansainvälisen sääntelyn käyttöönotto rahoitusmarkkinoilla. Minulla on tietoa myöskin siitä, että Basel kolman, kolmosen vaikutus tulee olemaan suuri EU-jäsenvaltioissa silloin, kun kyse on luototustoiminnasta koska se voi nostaa huomattavassa määrin pääoman hintaa. Ja sitten herää kysymys, että miten esimerkiksi alan liittyvää direktiiviä tulisi käytännössä soveltaa. Mitä tulee uudistuksiin, niin me olemme tyytyväisiä esitettyihin ehdotuksiin ja keskustelu, jota käydään paraikaa täällä parlamentissa, sekin on hyvä. En, eli on odotettavissa, että valvontatoimiin on tulossa uudistuksia. Kehykset pysyvät ennallaan. Minun mielestäni tämä on ihan oikea suuntaan menevä kehitys. Ja vuonna 2007 kuitenkin sanoimme, että me tarvitsemme institutionaalista vakautusta eurooppalaisella tasolla. Mutta kuitenkin me tarvitsemme myöskin eurooppalaisen ratkaisumallin. Tällä hetkellä toimitaan vuoden 2001 direktiiviin. Siinä puhutaan vain ainoastaan vastavuoroisesta maksukyvyttömyyslainsäädännöstä. Ongelmana on juuri se, että riittävää toimintaa Euroopan unionin tasolta vielä löyty, löydy. löydy. Ja mitä tulee transaktioveroihin, me tiedämme, että sitä käsitellään parlamentissakin. Kyllä tällainen vero olisi hyvä ottaa huomioon poliittisessa keskustelussa. Ja mitä tulee Basel kakkosen tehtäviin muutosehdotuksiin. Me olemme sitä mieltä, että Basel 2 ei ole riittävä, vaikkakin paraikaa te- keskustellaan siitä, että miten makrotaloudellista valvontaa voitaisiin toteuttaa, niin silti olemme sitä mieltä, että nämä ehdotukset eivät ole riittäviä. Niitä tulisi vielä täydentää, jotta siinä otetaan huomioon myöskin makrotaloudelliset kysymykset. Tässä näette taulukon, joka näyttää meidän tekstissämme paremmalta kuin tässä, mutta kun se on kuitenkin yhdysvaltalaisten pankkien ja eurooppalaisten pankkien tietoja, niin nämä ovat suuria pankkeja, ja täältä löytyy muun muassa tietoa TE kautta TA-asteesta. Ja tämä tarkoittaa velkaantumisastetta. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on, tämä aste on jo syötetty ja niissä tämä aste on suurempi kuin Euroopassa. Te voitte vertailla näitä lukuja suoraan tämänkin taulukon perusteella. Eli yhdysvaltalaisilla pankeilla on suurimpi velkaantumisaske. Se on sinänsä hyvä, aste, hyvä asia, mutta Euroopassa tilanne on toisenlainen. Ovatko nämä vertailtavissa olevia lukuja? Yhdysvaltalaiset luvut perustuvat ehkä muuhun kuin eurooppalaiset. Tämä saattaa johtaa erilaisiin tulkintoihin. That's a good point. I, I, I, Hyvä pointti Ehkäpä kollegani voisi vastata siihen, mutta kirjatapas muistiin, minä selvitän asian. Tietojen standardointi, niin kuin aikaisemminkin jo todettiin, on tärkeä asia. Ja IMFkin tutki tätä asiaa, eli vertaili yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja eurooppalaisten pankkien tilannetta. Jos Baselissa huomioitaisiin tämä kasvanut velkatumisaste, miten se vaikuttaisi eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten pankkien tilanteeseen ja erityisesti IMFssä mielestäni käytetään samantyyppisiä tietoja, päätelmät olivat vastaavanlaisia. IMFn tutkimus julkaistiin parisen kuukautta sitten ja siinä ei kylläkään paneuduta tähän tärkeään kysymykseen. Ehkäpä tutkimuksen tekijöihin pitäisi olla yhteydessä kysyä, että miksi ei, mutta tässä, kol- tässä oikealla nähdään tämä TCE kautta TA, niin kuin äskeisessäkin taulukossa. Ja IMF toteaa tutkimuksessaan, että tämä tumma pylväs on eurooppalaisia pankkeja kuvastava pylväs. Niiden pitää käyttää yli 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta he voisivat saavuttaa tämän 4 prosentin velkaantumisasteen, josta on Basilissakin keskusteltu, tai josta paraikaa keskustella. Tämä toinen pylväs taas, tämä vaaleampi, se liittyy UK-pankkeihin, ja Brittensaarien pankkien pitäisi käyttää pienempää pääomaa määrään noin 100, reilut 125 miljardia, jotta he pääsisivät tähän Baselin komitean esittämään asteeseen ja yhdysvaltalaisten pankkien pitäisi käyttää vähän suurempaa pääomamäärää, ei lain mukaan, vaan koska he ovat huomanneet, keskusvirasto on huomannut, että tämä on tarpeen. Ja kun katsotte tätä toista pylväsrykelmää T1 kautta R 2 VAta. Baselin komitea on ehdottanut tähän liittyen, että tämän asteen pitäisi olla 10 luokkaa. Tämä voisi olla siis se uusi aste ja jos se haluttaisiin saavuttaa, niin se tarkoittaisi melkoisia ongelmia eurooppalaisille pankkeille, he tarvitsivat noin 380 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Brittipankit taas, heiltä ei kaivettaisi kovinkaan suurta pankkia ja se johtuu siitä, että monien pankkien T1 perustuu velkarahoitukseen tai kyse on velkapainotteisesta pääomasta jonka kautta voidaan näitä tappioita kirjata pankin hyväksi. Ja Baselin uuden ehdotuksen mukaan tässä tämä luokitusjärjestelmä toi, muuttuisi ja eurooppalaiset eivät voisi käyttää näitä uusia mahdollisuuksia hyväksi. Ja kun katsotaan sitten Basel 1 mukaista lähestymistapaa, niin eurooppalaiset pankit, heidän pitäisi maksaa tai saada noin 150 miljardia kasaan tämän 8 prosentin asteen saavuttamiseksi, mutta kun katsotaan Yhdysvaltain ja UK tilannetta, niin tilanne on aivan toisenlainen. Tästäpä syystä heille syntyisi pienempiä kustannuksia Basel 2 uudistuksen myötä kuin eurooppalaisille pankeille. Ja sitten tässä on tietoa Yhdysvalloista. Tämän mukaan näyttää siltä, että paljonko olemassa olevista varannoista on arvopaperistettu, niin Noin 60 prosenttia kuuluu tähän piiriin. Ja sitten kun katsotte tätä, niin näette, että suurin osa on arvopapiristettu, mutta riskejä tietenkin halutaan hallinnoida ja Yhdysvalloissa ja Briten saarilla tämä arvopaperistaminen on alhaisemmalla tasolla. Mutta voidaan sanoa, että nämäkin markkina-alueet vielä toimivat ja kyse on tärkeästä talouden alasta, jota ei haluta tukahduttaa kokonaan. Me haluamme vain säännellä sitä, jotta voimme ottaa huomioon riskit. Aivan lyhyesti essentially the risk management models. Niin, sitten näistä malleista, niin ne liittyvät pankkien sisäisiin tilastoihin. Ja selän ö, oletukset eri varojen luokittelusta. Ja myöskin katsotaan tietyllä aikakaudella olevaa tietoa, eikä oteta tätä oma pääoman kriisiä huomioon ollenkaan tässä malleissa, joten nämä mallit sopivat normaaliaikaan. Mutta mikä on eh, tärkeää, että näitä malleja ei ole linkitetty makroekonomiseen eh, eh, maailmaan, joka on pankkien ulko, ulkopuoleinen, koska täällä on vain perinteiset ähm, operatiiviset ja lainariskit otettu huomioon ja näitä ulkopuolisia asioita on vaikea mitata. Ja tämä on tällainen makrovarovaisuusperiaate. Me puhumme eurooppalaiselta, eurooppalaisesta finanssivalvontajärjestelmästä. Se on oikea suunta, mihin mennään institutionaalisesti, jotta makrotalouden varovaisuus säilyisi. Ja tässä oli tällaista makrotason valvonnasta kysymys. Erän erinäisiä laillisia kysymyksiä on tulisiko siitä joku pehmeämpi instituutio vai onko Lissabonin mukaan perusta, perusta riittävä, mitä komissio käytti ehdotuksensa pohjalla? Erät UK on lakimiehet, mutta myös muut eh, on sanottu, että tällainen viranomaisen perustaminen ei perustu EU-lakiin. yksi syy on se, että systeemistä riskiä talousekonomistit eivät ovet, ole määritelleet. Mutta teidän täytyy tietää, mikä on systeeminen riski, koska silloin vain, ainoastaan silloin tämä laillinen määrittely toteutuu. Mutta systeemisen riskin määritelmä ei ole taloustieteilijöillekään selvää, eikä sille ole tarkkaa määritelmää. Tällainen makrovalvonta systeemiseen riskiin nähden, niin kun katsotaan mitä USA on tapahtunut, USAssa pyritään rajoittamaan pankkien toimintaa, jotka, ja etteivät ne käyttäisi riskirahastoja – ehkä tämä järjestelmä, joka USA on hyvä USAlle, mutta se ei välttämättä sovi Eurooppaan. Meidän täytyy katsoa sääntelyä vähän kokonaisvaltaisemmin. Meidän täytyisi miettiä tätä päätöslauselmien tekemistä Euroopassa. Jos meillä on jos tällainen tukkukauppaan perustuva pankkijärjestelmä ja systeemiseen riskiin, no sitten tällainen kysymys siihen minulla ei ole vastausta vastausta. Me tiedämme, että parlamentti on tätä käsitellyt äh, maalle, jos tällainen äh, vero on kyseessä, niin si- silloin voitaisiin tällaista syklistä sääntelyä harjoittaa. Transaktiovero voisi olla myös äh, tärkeä keino torjua syklistä riskiä. Koska jos tulee suuria voittoja, niin hyvin pieniä veroja niistä maksetaan. Me haluaisimme muuttaa pankkien riskinottoa. Ja tällaisessa sääntelykuviossa niin mahdollisesti meidän mielestämme olisi paikkaa tällaiselle transaktioverolle. Äh. I now uh, invite the colleagues to come forward with Kiitoksia. Nyt kollegat voivat esittää kysymyksiä. Esittelijä ensin ja sitten muut edustajat. Uh, uh, Kiitoksia. Basel kakkosesta. Jacques de la Rosière ja eräät kollegat ovat tätä jo käsitelleet ja valvontaa ja nimenomaan tätä aliarviointia. Eh, Aliarvioitu nämä internoidut asiat. Pilari kakkonen Basel kakkosessa ei ollut tarpeeksi kehittynyt. Se oli eräs niistä asioista, joka ennen jo edellistä, edellisen vaalikauden päättymistä oli tässä, päättymistä oli esillä parlamentissamme. Baselin komitean toiminta, se on pankkien viranomainen, Te puhuitte kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja se varmaan sopii kaikille – Onko Basel kakkosen komitealla legitiimi rooli? Voiko se toimia? Ja USA kiinnost, ollaan kiinnostuneita jo Basel kolmosesta, vaikka kakkonenkin on ratifioimatta. Te sanotte, että tämä mekanismi on kriisin leviämisessä omassa roolissaan. Ja se, että otet, internoidaan nämä mallit, niin sehän oli kanta, joka suurilla investointipankeilla oli, ja nehän olivat kumppaneita tässä asiassa. Jos ei tässä nyt eturistiriita ollut, eturistiriita ollut niin muita äh, ristiriitoja kyllä. Vaaselin komitean osallistutaan työhön ihan viisaalla tavalla, mutta mikä minua hätkähdyttää, on, että jokainen tietää ehdotuksia olevan hyvin paljon. Ja kaikkiin pitäisi jotenkin puuttua, eh, arvioida systeemistä riskiä. Ja minulle tämä on yksi aivan hailee. Minun ongelmani on se, että pitää rakentaa finanssijärjestelmä, pankkijärjestelmä, jonka avulla voidaan reaalitaloutta rahoittaa. Ja sillä tavalla, että pankit palaavat tekemään omaa työtään. Täytyy antaa heille omat edellytykset tehdä työtä ja niin, että systeeminen riski ei heitä uhkaisi. Mutta miten Baselin komitea voisi Baaseli kakkosen kanssa tehtiin sitä sun tätä. Oli nämä säästökassa-asiat, eikä Baaseli aina ollut hyvällä kaikista. Mutta periaatteessa on näin kolme pilaria ja internoidut kulut, niin sehän jää olemaan. Te sanoitte, että kolmannen tason komitean karenssista te puhuitte, koska oikeudellista pohjaa ei ole. Kyllä kaikki tässä kävellessä kehittyy, kun asiat pannaan käyntiin, niin ne kehittyvät. Ja kiinnostavahan tämä on. Te tiedätte, että komitea kolmosella on, on poliittista valtaa ja, ja enemmän valtuuksia poliittisesti annettu, mikä sinänsä on hyvä asia. Te sanotte, että riski komitealle ei ole oikeus perustaa ja systeemiriski on sellainen huono hu, huoli, joka meillä kaikilla on, niin me tunnemme tunnemme nämä syyt. Mutta systeemiriski ei ole niinkään eh, ongelma, vaan tämä makrotason valvonta. Minä tiedän nämä lailliset perustelut, joita on annettu asialle, ja voidaan siitä käydä keskustelua. Mutta jos jotain kriisistä olemme oppineet, niin sehän on aivan kun tekin äsken sanoitte, että makrotason valvonta on nimenomaan se kriittinen kysymys, joka on hoidettava kuntoon. Tämä kysymys, joka meillä on tänään esillä, niin siitähän ovat kaikki puhuneet riippumattomat asiantuntijat Britanniasta Jacques de la Rosierin ryhmässä. Minä olen sen puolesta, että vastuuta kannetaan eikä eikä levitetä sellaista. Jos väitetään, että oikeusperusta tälle komitealle on jo, niin se on vähän vastuutonta. No sitten parlamentin roolista pitää muistaa alkuperäinen ehdotus, miten se Roseri-ryhmästä aikoinaan tuli ja kuinka se pilattiin neuvostossa. Ja te tiedätte, minkälainen lähestymistapa parlamentilla asiaan olla. No sitten tämä kompensaatiopuoli. ja juuri näiden luottojohdannaisten kohdalla. Niin mitä se oikein tarkoittaa tämä kompensaatiojärjestelmä? Me tiedämme, että puheenjohtajalla me on ollut melko hurja keskusteluja USA kanssa ja miten sitten kompensaation moninkertaistaminen? Eikä Amerikka vastaa siitä, jos riski on Euroopassa. Mikä teidän näkemyksenne on? Thank you, madam. Uh, well, those are very important observations. Kiitoksia. Nämä olivat erittäin tärkeitä huomioita. Ja Basel 2 pilaria ei asianmukaisesti kehitetty kriisiä varten. Ja nyt tämä on suuri mahdollisuus siihen. Tämä on suuri mahdollisuus eurooppalaisille poliitikoille todella täyttää tämä puute, koska en usko, että Basel 2, Baselin komiteassa selvästi ymmärretään, mitä valvojen pitäisi tehdä kakkospilarissa. Niin paljon keskitytään pilari ykkösin riskimalliin ja pankkien kriisinhallintaan ja niin edelleen. Tämäkin on tärkeää, mutta meidän täytyisi nyt ainakin Euroopassa miettiä sitä, millä tavalla ja minkälaisia standardeja, kriteerejä sääntelijät voivat käyttää määritelläkseen pankkien riskinhallintamallien hy- hyvyyden tai huonouden suurissa pankeissa tämä, nämä mallit ovat hyvin samanlaisia. Ne eivät eroa paljon jokan pankkien välillä. Ei ole paljon eroa siinä, miten ne hallinnoivat dataansa, miten ne rakentavat omat mallinsa, luottoriskimallit ja niin edelleen. Mutta nämä pankit eivät ota huomioon sitä, mitkä ulkoiset tekijät ja millä tavalla ulkoiset tekijät laajemmassa rahoitusjärjestelmässä voivat vaikuttaa näihin malleihin. Ne vain olettavat, että muut pankit ovat aina valmiita ostamaan heidän palvelujaan ja malleja, mutta, mutta sitten kun niillä on mallina se, että niiden täytyy varojensa myydä, niin ne eivät ota huomioon kaikkia seikkoja, kuten esimerkiksi keskenäistä riippuvu- riippuvuutta riskeiden, riskien osalta rahoituslaitosten välillä. täysin riippuvatta ulkoisesta makrotaloudellisesta sektorista toimitaan vain pankkien sisällä. Ja tässä Euroopan unioni voi jotain kehitellä asian osalta. Tämä voi olla hyvinkin hyödyllistä. Riskienhallinta linkitetään laajempiin makrotaloudellisiin seikkoihin ja pitää myös tarkastella korrelaatiota sen osalta, miten institutionaaliset investoijat koko rahoitusmarkkinoilla toimivat. Ja jotta tämä voitaisiin tehdä, täytyy toteuttaa tällaisia stressitestejä Täytyy toteuttaa stressitestejä, joiden täytyy olla yhteisiä mielestäni. Tällä hetkellä sääntelijät menevät pankkien taholla ja sanovat, että no kun tällaista nyt tapahtuu, katsotaan tällainen sota peliskenaario mutta pitää sitten miettiä, että mitäs jos kaikilla pankeilla on sama ongelma samaan aikaan rahoitussektorille. Ja nykyiset stressitestit eivät tätä tee. Tämä on Baselin pilari kakkosessa. Uh, uh, muistin, muistin tuossa, että euroalueen järjestelmässä meillä on tällainen stressitesti, koska tässä luotiin tällainen yhteisymmärrysmuistio valtiovarainministerien, sääntelijöiden ja keskuspankin välillä. Ja tämä muistio luotiin huhtikuussa 2005 ja kun stressitesti toteutettiin, niin siitä ei paljonkaan kerrottu suurelle yleisölle, koska lopputulos oli aika kamala, joten tällainen stressitesti on kyllä toteutettu. think that more of this needs to be, uh... Sitä suuremmalla syyllä tästä pitäisi tehdä avoimempaa. Ei tässä nyt haluta pelotella markkinoita, mutta me, me tarvitsemme parempaa vuoropuhelua poliitikkojen ja ö, sääntelijöiden ja myös investoivan suuren yleisön välillä niin, että paremmin nähdään, miten pankit voivat hoitaa tilanteen, kun markkinat ovat stressin alaisia. Tämä on sääntelyn huonosti kehittelemä alue ja tässä Euroopan unionilla voi olla merkittävä rooli, koska Baselin komitea ei ole täyttänyt tehtävänsä minkäänlaisilla yksityiskohtaisilla järkevillä seikoilla tässä. Toinen seikka liittyy sitten yrityshallintoon. Monissa pankkien johtokunnissa on riskikomitea ja toinen komitea sitten, jotka tekevät yhdessä töitä ja toisissa ne ovat täysin erillään. Riskikomitean pitäisi olla erillään ja sääntelijän pitäisi pystyä valvomaan sitä ja pankkien pitäisi antaa riski komiteoille varoja ja käskeä niitä investoimaan niitä markkinoilla ja käyttää hedge-rahastoja ja sitten katsotaan, miten ne pärjäävät. Ja tällä tavalla ne olisivat hieman enemmän sitoutuneempia siihen, mitä pankin keskitason riskinhallinnoitsijat tekevät. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että johtokuntatason riskikomiteat eivät ole kovinkaan sitoutuneita. Niiden pitäisi olla aktiivisemmin sitoutuneita erilaisiin kokeiluihin sen sijaan, että pankki vaan lähtee nyt sijoittamaan varoja. Yritetäänpä nyt tässä sellaista tai tällaista salkkua. Ja tähän kaikkeenhan Vaaselin kakkospilari liittyy. Yrityshallintoakin täytyy uudelleen rakennella, mutta tämä täytyy tehdä yhteistyössä sääntelyn ja valvojan kanssa. Sitten lopuksi vielä Baselin komiteasta. No olen aivan yhtä mieltä kanssani. Miksi Euroopan unionin pitäisi tässä nyt vain istua ja odotella, eh, mitä Baselin komitea aikoo tehdä? Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat Baselin komitean jäseniä, mutta Euroopan unionin voi hyötyä siitä, että se tässä aktiivisesti toimii ja muuttaa pääomavaatimusdirektiiviä tai lähtee todelliseen eh, vuoropuheluun Euroopan pankkiviranomaisen kanssa – ja sanoi, että tehdäänpä näin ja järjestellään uudelleen riskien hallinta, eikä vain odotella, että Baselin komiteassa saa japanilaiset ja yhdysvaltalaiset yhteisymmärrykseen tässä. Ja sitten Euroopan unioni voi vaikuttaa Baselin komitean ja sanoa, että globaalin kansainvälisen pelikentän tasavertaisuuden vuoksi teidänkin pitäisi toimia tässä näin. Ei pitäisi olla niin passiivisia, jolloin aina hienon hieman ollut huolissani UK valtiovarainministeristä, ministeriöstä, kun se sanoi, että ei Brysselissä pitäisi yrittää tehdä niin paljon, koska Baselin komitea hoitaa sen, tai kansainväliset ostajat hoitavat nämä asiat. Tässä on hyvä syy tälle, koska hyvin pitkään maallani on ollut vahva rooli Baselin komiteassa ja Baselin komitea on tehnyt myös hyviä asioita, mutta sillä on ollut puutteita ja Baseli 2 on esimerkki ei niin hyvästä tuloksesta. Tämän vuoksi meidän pitää saada jonkinlainen sekoitus siitä, mitä Baselin komitea tekee ja toisaalta EUn täytyy olla tässä aktiivisempi. UKlla ja Irlannissa voi, Irlannilla voi olla merkittävä rooli EU-tasolla ja sitten kaikki tämä voidaan siirtää Baselin komitean. Thank you. And um, I, I'm going to follow on from that question. And... Hieman seuran jatkumoa tälle kysymykselle vielä. Aamupäivällä esitin temaattisen asiakirjan täällä valiokunnassa ja siinäkin oli samainen johtopäätös. Yksi näistä johtopäätöksistä oli se, että rahoitusinstituutit ja sääntelijät liikaa luottavat matemaattiseen mallintamiseen. Te itsekin viittasitte tähän kriisissä on hyvin vaikea saada aikaiseksi sellaista mallia, joka heijastelee todellisuutta. Ja toiseksikin kriisi vain jakaa mahdollisia markkinavaikutuksia. Rahoitusinstituutiot käyttävät vahvasti samanlaisia malleja ja loppujen lopuksi nämä mallit samaan aikaan johtavat samanlaisiin tuloksiin ja tämän vuoksi meillä on tällainen kierrereaktio tässä. Minun johtopäätökseni eivät kuitenkaan johtaneet siihen, että sovellettaisiin näitä transaktioveroja, vaan sanoisin, sanoisin että meillä täytyisi olla rangaistuksia, jotta käytäntöjä voitaisiin muuttaa. Ja minä, su, minulla oli neljä suositusta ja voisitteko te hieman kommentoida niitä? No, hieman nostan näitä nyt etualalle tässä. Luen nämä tästä nyt teille, koska en muista muista niitä ulkoa. Ensinnäkin pitäisi tässä muistaa, että nämä instituutiot vahvasti luottavat matemaattisiin malleihin. Ja toiseksikin täytyy, täytyisi sitten tunnistaa nämä, tämä vahva altistuminen epävakailla markkinoilla – Ja lopuksi pitäisi sitten myös antaa pääomapalkkioita matemaattisesti arvostetuille tuotteille. Yksi ongelmista, johon vaat, viittasitte johdannoisten kanssa suhteen on se, että ne eivät ole olleet riittävän pitkään markkinoilla, jotta niitä voitaisiin arvioida ja voitaisiin hoitaa näitä riski hallinnoinnin kautta. Voisitteko hieman kommentoida tätä? Uh, Lisää pääomaa eh, näihin osakkeisiin ja ne pitää olla arvopaperistettuja varoja. Ja kun katsomme tasetta, No kun tässä kysymys on siitä, että kun joku, ei ole, joku asia ei ole todella käteisenä tai ei, sitä ei voida todella arvioida suoraan, niin silloin eh, vain luotetaan matemaattisiin malleihin ja silloin pitäisi olla valtaiset määrät pääomaa, koska muuten tämä ei ole oikein. Niin, eh, tämä likviditeettiriski on sellainen, joka liittyy kaikkiin varoihin ja hyvin vaikeaa on tällaista pääoma taakkaa niille asettaa, siis pääomamaksua. maksua Pankeilla on mahdollista ottaa tasestaan eh, varoja ja myydä niitä ja sanoa sitten, että meillä ei ole mitään enää ongelmia, koska riskit on myyty investoijille, institutionaalisille investoijille. Sitten kävi ilmi, että pankit luulivat päässeensä riskistä, mutta järjestelmässä oli edelleen riski. Ja koska nämä varat oli, lainat oli arvopaperistettu, niin kävi kuin kävi. Siksi tällainen makrotason valvonta on tärkeää. Me tarvitsemme sellaista pääomaa, joka liittyy riskiin ja missä se sitten taseessa näkyy, niin siinä juuri ymmärrämme, miksi makrotason valvonta on tärkeää, jotta me ymmärrämme riskin olevan olemassa. Miksi me emme ole sitä matemaattisia malleja hyväksyneet? Mallintaminen sinänsä on hyvä. Ja jos on matemaattista, niin, niin e, Basel 2 liittyy nimenomaan näihin malleihin. Mutta ne perustuvat aina historialliseen tietoon ja eikä malleissa ole koskaan otettu huomioon niitä shokkeja, joita tässä luotto kriisissä tuli. Te eh, viittasitte näihin matemaattisiin malleihin. Meidän täytyisi kuitenkin arvioinnissa käyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Ehdotukset sinänsä ovat, eh, olivat hyviä. Me tarvitsemme enemmän Mm, enemmän pääomaa ja se pitää arvioida kokonaisuudessa, koska riskihän on edelleen olemassa järjestelmässä. Ja se, että varat, varojen, varallisuuden arvo ei liian nopeasti nouse. Täällähän oli kvalitatiivista tarkastelua pankeille 70-luvun alussa. Annettiin kiinteistölainoja, mutta silloin pankit toivivat hyvin varovaisesti. Oli tällaista kvalitatiivista arviointia ennen kuin luottoja annettiin. Meidän täytyy jollakin tavalla palata tähän, koska jos me haluamme makrotason valvonnan toimivan, niin meidän täytyy tarkastella riskiä. Että kun pääoma siirtyy järjestelmässä, niin, niin tämä yhteys ei saa unohtua. Korkea pääomittaminen ja pääoman nosto, se on takulla jonkinlainen raskaa ratkaisu USAssa ja UK tämä oli ymmärretty, mutta Euroopassa ei niinkään. Ja nyt Basel II haluaisi eh, yhteisen määritelmän omalle pääomalle. Ja tämä koskee myös USA-pankkeja ja UK-pankkeja, kuten Euroopan pankkeja. Kiitos. Thank you very Ulla Schmidt seuraavana. Um, Kiitoksia. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Muutama lyhyt kysymys ja kommentti. Aloitan tietysti siitä, että sanoitte, että Euroopan pitäisi olla proaktiivinen. Ja tämähän nyt on aivan ilmiselvää, mutta globaalissa maailmassa on hyvä olla myös globaali, eikä juosta liian vikkelästi, koska silloin saattaa jäädä ihan yksikseen. Joten meidän täytyisi myös tätä pohtia. Muuten saattaa olla, että me joudumme vakaviin ongelmiin. Tässä tekstissä te puhutte erilaisten rahoitustuotteiden kieltämisestä. Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska ainakin tässä parlamentissa ja kenties jopa parlamentin ulkopuolellakin on paljon puhetta kieltämisestä siitä, että erilaisia tuotteita kiellettäisiin. Te sanotte tässä, että tämä ei ole hyvä ratkaisu. Toteatte, että voitte kyllä ymmärtää argumentit kieltämisen puolella. Tähän liittyy myös ongelmia. Olisi hyvä kuulla hieman perusteluja teiltä. Kenties voisitte hieman työstää tätä pitemmälle, koska tämä on mielestäni aivan tähdellinen asia tässä. On tärkeää olla kuluttajaystävällinen se, että poliitikot kieltävät erilaisia asioita, ei ole oikea tapa edetä. Ja tietysti aina tulee uusia tuotteita kieltojen piiriin ja kenties me tarvitsemme kieltävän viranomaisen. Tämä saattaa olla jo hieman hankalaa. Toinen kysymys liittyy sitten tähän rahoitustransaktioveroon. Mikä on tämän veron tarkoitus? Te mainitsitte tämän markkinoiden hidastamiseksi Onko tämä kenties sitten äh, väline, jolla äh, valtiovarainministerit voivat luoda äh, uuden kestävän veropohjan? Tämä on aivan tähdellinen kysymys. Jos me haluamme tukea uusille taksille, minä, pu, minä maksan paljon veroja, minähän tulen yhdestä maailman ö, veroinnokkaimmasta maasta, mutta jos me haluamme uusia veroja, niin kyllä meidän täytyy nyt selittää ne pitäisikö verojen alentua ja varoja ei sitten saada enää kovin paljon. Ja päinvastoin sitten pitäisikö tämä nyt olla kestävällä pohjalla? En ajattele se pelkästään pankkeja, kenties ajatellaan nyt vaikka ympäristöä ja kehitysapua tai mitä muuta tahansa tällaista. Voisitko hieman kommentoida tätäkin? Mielenkiintoinen kysymys. Paraikaa keskustellaan swap-markkinoista siitä, et, ja siitä, että me kiellämme tiettyjen rahoitusmarkkinoiden käytön. Asiakirjassa sanomme, että me ymmärrämme kyllä, että ollaan huolissaan rahoitusmarkkinoiden liiallisesta riskinottohalukkuudesta ja että sääntelyä ei ole ja että hinnoittelu ei ole kovinkaan selkeällä pohjalla, mutta me emme usko, että tuotteiden kieltäminen olisi oikea ratkaisu, sillä me emme usko, että rahoitustuotteet ovat se ongelman lähtökohta. Ei se ole tuotteen vika, että ongelmia syntyy. Me olemme sitä mieltä, että ongelmat lähtevät siitä, että miten tuotteita käytetään. Meillä on, on Euroopassa markkinoiden väärinkäyttöön liittyviä sääntöjä olemassa markkinoiden vääristymiseen liittyen. Ja meidän tulisi siis pikemminkin tiukempiin, tiukemmin ottaa käy, soveltaa ja olemassa olevaa lainsäädäntöä. Eli markkinoiden manipulointiin liittyviä sääntöjä ei tulisi voida rikkoa. Joten minä uskon, että esitetyt huolenaiheet markkinoihin liittyen ovat perusteltuja Monet käyttävät tiettyjen maiden rahoitusmarkkinoiden heikkouksia hyväksi, mutta me emme usko, että tuotteiden kieltäminen estäisi näitä ongelmia syntymästä. Tämä johtaa oikeastaan siihen, että me vain rajoittaisimme tuotteiden tarjontaa Kysehän voisi olla riskirahastotyyppisistä välineistä, jotka ovat sinänsä ihan hyviä, mutta nyt pitää vain katsoa, että mitkä ovat hyviä ja huonoja tuotteita. Nykyiset määräykset ovat hyviä, mutta niitä pitäisi vain tiukemmin soveltaa, jotta voidaan estää markkinoiden väärin käyttöä. Jos kaikki toimivat yhtä, yhtä tätä tietomallia käyttäen, niin se omalta osaltaan johtaa markkinoiden vääristymiseen. Eli markkinoita käytetään silloin väärin. Ei ainoastaan johdannaismarkkinoilla, vaan muillakin markkinoilla ongelmia on ilmennyt, joten minä uskon, että kyse on nykyisen lainsäädännön soveltamisesta, tehokkaammasta soveltamisesta, eikä niinkään tuotteiden kieltämisestä. Jos Eurooppa haluaa olla innovoinnin keskus, niin kyllä minun mielestäni silloin on myöskin tällaisia rahoituspalveluita pystyttävä tarjoamaan. Ja mitä tulee sitten transaktioveroon, muistatte tämän Tobin Tax-verojärjestelmän, siitä puhuttiin 70-80-luvulla ja monet tahot ovat sitä kritisoineet siitä syystä, että se saattaa johtaa markkinoiden likviditeetin laskuun ja rahan saatavuuden laskuun. Ja IMF hiljattain tarkasteli lukuisia rahoitusmarkkinaveroja ja ovat ehdottaneet, että pitäisi olla jonkinlainen vakuutus vero ja aktiviteettivero käytettävissä. He siis ehdottavat, että jos transaktioveroa harkitaan jossain maissa, niin heidän pitäisi käyttää näitä kahta edellä mainittua. He vastustavat kuitenkin sitä, että käytettäisiin tällaista Tobin vero mukaista tai näköistä veroa. Mitä tulee transaktioveroon, niin sanoisin niihin liittyen vielä sen verran, että niiden pitäisi tähdätä kahteen tavoitteeseen. Yhtäältä sen pitäisi olla äh, väliin eh, syklien vastaiseen toimintaan. Silloin kun ajat ovat hyvät, niin pankit voivat saada paljonkin verotuloja, mutta huonoina aikana tilanne muuttaa päinvastaiseksi, joten näitä transaktioveroja voitaisiin käyttää eräänlaisena ennakoivana välineenä. Koska markkinat ovat globaalistuneet, niin sekin edellyttää uudenlaista lähestymistapaa. Me tarvitsemme tietynlaista vakautta, jotta voidaan varmistaa, että asetettuihin poliittisiin tavoitteisiin voidaan päästä. Voidaan saavuttaa ilmastonmuutostavoitteet, millennium-tavoitteet ja muut, muun muassa sosiaalialan tavoitteet. Eli tämän tyyppisiä veromalleja pitäisi harkita, koska niiden tarkoituksenahan on vaikuttaa riskin aiheuttamiin ongelmiin, varsinkin kun otetaan huomioon, että pitkän tähtäimen sosiaalispoliittisiin ohjelmiin ne voivat tuoda mukanaan kestävyyttä ja vakautta. Kiitoksia. Minulla on tässä pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin palata kysymykseen velkaantumisesta. Onko Yhdysvaltojen tilanne verrattavissa Eurooppaan? Ei se nyt ole tässä tärkein ongelma, mutta johtopäätös, jonka te tässä nyt teette, on tarve toimia. Tarve toimia Euroopassa on paljon suurempi kuin Yhdysvalloissa. Tämä on vielä pahempaa. Eurooppalaisten pankkien tilanne ei ole läheskään niin homogeeninen kuin teidän tilastonne osoittavat. Meillä on esimerkiksi saksalaisia pankkeja, joissa velkaastumisaste on alle 20, mutta ranskalaisia saksia, joissa se on, saksalaisia pankkeja, joissa se on lähes 40, ja tässä on tarve erilaiselle toiminnalle. Saksassa on esimerkiksi paljon näitä alistettuja velkoja. Kysymykseni teille nyt onkin, että kun tarkastellaan näitä kolminumeroisia lukuja, joita ilmassa heiluu nyt, mikä, mikä on raho- ajoituksen osuus? Ei tätä koko hommaa voida yhdessä yössä hoitaa. The European Union. <laughs> So, I mean, niin tämä on ongelma, jonka Euroopan unionin kohdalla. Ennen kuin vastaatte niin haluaisin vähän täydentää. Luurit ovat kaulassanne. Minä haluaisin puheenjohtajan kysymystä täydentää. Te näytitte aivan hallusinoivia numeroita. Euroopan keskuspankki ei tällaisia ole näyttänyt. Ja miten te selitätte tilanteen? Meillä on todellakin vaikeuksia Euroopan vastuun kantajina. Meillä on 60 prosentin rahoitusaste talousjärjestelmälle, 30 prosenttia on USAssa. Ja off-balance sheet ilmiö, miten te selitätte? Otetaanko Amerikan luvuissa koko pankkisektori mukaan vai pelkästään isot pankit vai Tämä on vähän mystinen asia meille, joka pitäisi selventää. The next uh, point is, is fine. You did talk about the two big... Sitten seuraavaksi te puhuitte näistä pankista, jotka ovat liian isoja, tai tahoista, jotka ovat liian isoja mennäkseen konkurssiin ja niihin liittyvistä ongelmista. Te puhuitte siitä, että yksi ratkaisun mahdollisuus olisi tällainen epäsuhtainen pääoman nosto. Pääsittekö te tähän johtopäätökseen kaikkien eri vaihtoehtojen tutkimuksen jälkeen? OECD ehdotti, että pitäisi varmistaa se, että pankit järjestäytyvät sillä tavalla, että jos jotkut ö, bisnekset menevät vikaan ja niistä täytyy päästä eroon, niin pankin pitäisi olla järjestäytynyt sillä tavalla, että muu osa voisi jatkaa toimintaansa. Ja meillä on kaikkea muitakin ehdotuksia. Olisi mielenkiintoista kuulla nyt, oletteko te pystynyt eri mahdollisuuksien hyviä ja huonoja puolia, puolia vertailemaan ennen kuin päädytte loppuun johtopäätökseen. Ja sitten viimeinen pointti niin on lähestulkoon filosofia. Jos me todella haluamme varmistaa, että emme pian romahda samanlaisen kriisin kynsiin. Meidän täytyy varmistaa se, että käyttäytyminen muuttuu ja käytöksen muutos on varmasti yksi vaikeimmista asioista, joita ihmisiltä voi odottaa. Kysymykseni onkin seuraavanlainen. Nämä eri välineet, joita meillä on, sääntelyjärjestelmät, riskikomiteavaatimukset ja niin edelleen, niin edelleen, ovatko nämä välineet riittävät? riittävää, riittäviä, jotta voitaisiin niiden avulla rikkoa vääränlaisia käyttäytymismalleja, vai pitäisikö meidän jotain vielä dramaattisempaa tässä vetäistä hatusta? Well, thank you for the questions. Uh, uh... uh Kiitoksia näistä kysymyksistä. Miten Eurooppa voi sopeutua näihin uusiin sääntelykehysmuutoksiin? Tärkeää on muistaa, että Eurooppa Kantakortissa kortensa kekoon näissä kansainvälisissä standardointijärjestöissä, mutta EUn pitää vaikuttaa keskusteluissa enemmän kuin tähän mennessä, sillä Basel 2-ehdotuksen vaikutukset viime joulukuulta ovat tuhoisia monille pankkijärjestelmille Euroopan unionissa. Miksi? No yksi syy on se, että Basel ei koskaan säädellyt minkälaisen tämän pääoman pitäisi olla aina on puhuttu tästä T1 ja T2 pääomasta ja sanottiin, että pääasiallisesti pitäisi puhua muun muassa subordinated debt-veloista. Mutta pankit toimivat miten halusivat. Monia riskialttiita bondejakin käytettiin, joten ei ollut olemassa mitään selkeää määritelmää. Ja Esimerkiksi Sveitsistä ei tällaisia tiettyjä välineitä löydy laisinkaan, joten monissa Euroopan maissa T1 pitää sisällään enemmän velkaperusteisia välineitä, koska ne eivät yleensä pankin tappioita voi kovinkaan paljon suodattaa, jos pankit ovat ongelmissa. Mutta jos pankki kaatuu ja pankilla on olemassa tällainen väline, niin silloin on olemassa vielä jonkinlainen mahdollisuus saada pääomaa takaisin. Joten säätelijät tietenkin haluaisivat t yksi pääomaa käytettävän ja sen pitäisi olla omaa pääomaa. Ja Euroopassa tämä on ongelma, koska mitään kansainvälistä sopimusta ei ole, ole olemassa, mitä tämä T1 käytännössä on. Nämä T1 ovat Euroopassa olleet vastavalaisia kuin Yhdysvalloissa nämä preferred shares-tyyppiset pääomamuodot Yhdysvalloissa ja UKssa tilanne on hiukan toisenlainen ja heidän on helpommin, helpompi saada enemmän pääomaa käyttöönsä ja näitä mahdollisuuksia käyttäen he voivat saada vipuvaikutuksia aikaiseksi. Ja velkaantumisasteen nostaminen johtaa vielä suurempiin kustannuksiin. Basel 2 komitea yritti tietää, Basel komitea yritti katsoa asioita, mutta tulkinta ei ollut yksi yksioikoinen ja näiden kriisien yhteydessä on sanottu, että riittävää pää käytettävissä. Tämä on tärkeä kysymys, sillä pääoma ei ole sen kummemmin määritelty. Ja se on keskeinen kysymys ja Euroopan pitäisi todellakin olla yhteydessä Basel-komiteaan ja sanoa, että jos pääomaa määritelmää muutetaan, niin sen pitäisi kuvastaa enemmän, mitä Euroopassa on tehty, miksi pitäisi toimia ja määritelmissä niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli jos muutoksia ei tehdä, niin silloin UK ja Yhdysvallat ovat aika suuressa etulyöntiasemassa. Täällä kysyttiin myöskin siitä, että pitäisiköhän meidän säädellä enemmän pankkien toimintaa jota kautta vältyttäisi siltä, että pankit olisivat liian suuressa määrin riippuvaisia jostain tietystä välineestä. Esimerkiksi kiinelainoihin olisi sidottu liikaa pankin pääomaa. Joissakin maissa on jo rajoitettu pääoman käyttöä, eli että esimerkiksi tietty työpääoma määrää ei voida lai, lainata esimerkiksi rakennusteollisuudelle, koska rakennusteollisuus, jos ajautuu ongelmiin, niin silloin pankki kaatuu, joten tätä on ehdotettu. Mitään suoria vaatimuksia ei ole esitetty, mutta ehkäpä EU tulisi esittää tarkempia vaatimuksia, ja silloin saataisiin tasapainoisempi suurpankkien alue. Ja mehän tiedämme, että jotkut pankit ovat sijoittaneet pääomasta jopa 80 prosenttia kiinteistömarkkinoille. Ja kun silloin ongelmia ilmeni, niin markkinat kaatuivat kokonaisuudessa. Eli yhteen sektoriin ei pitäisi panostaa liikaa. Sitä kautta ehkä löytyisi ratkaisu ongelmaan, mutta pankit ovat monimuotoisia ja esimerkiksi Citigroup ei välttämättä panosta kovin suuria summia pieniin osa-alueisiin, vaan pystyvät hajauttamaan toimintansa moniin, monille alueille. Mutta tietenkin on sanottu, että systeemiriski on suuria pankkien osalta olemassa, siksi heidän pitäisi maksaa myöskin siitä mutta suuret pankit mahdollistavat myöskin synergiavaikutusten syntymisen. Ja mikä on jäänyt mainitsematta, niin herää kysymys, että miksi pankit ovat kasvaneet näin suuriksi? Eihän tällaista oligopolia pitäisi päästä syntymään. Kyllähän kilpailuviranomaisten pitäisi soveltaa myöskin kilpailulainsäädäntöä. Yeah. Well, they... no, En tiedä. Euroopan komissio, niin en tiedä tällä, tätä erityistä ajattelutapaa. Tiedän, että on vaadittu ja että tämä on jatkuvasti esiin tuleva aihe Euroopan komissio, komissiossa ja komissiolla on sääntöjä tietysti esimerkiksi lainojen ö, keskittymisestä, mutta kilpailulainsäädäntö ennen kaikkea kieltää hintojen fiksauksen ja jos on paljon asuntolainoja, niin silloin ei voi väärinkäyttää tätä asu, asemaa, markkina-asemaa. Ja jos ei mitenkään fiksaa hintoja eikä mitenkään markkina-asemansa käytä väärin, niin no enhän minä nyt ole mikään kilpailulainsäädäntö asiantuntija, mutta minä vain sanon, että mahdollisesti nämä suuret, suuria pankkeja ei ole tutkittu, koska sääntelijä ei usko, että ne väärinkäyttävät markkina-asemansa. Odmah. do you want to ask a question? Ja, vielä yksi kysymys. Zentralen Punkt. Niin, tämähän on se päivän polttava kysymys. Tehän yhtäältä neuvoitte meitä toimimaan siten, että määrittelisimme pääoman uudestaan, mutta toisaalta syksystä alkaen keskustelimme Basel 2 ja CRD 4. Tämä ero, jonka esititte, eli miten tämä vaikuttaa pankkien tilanteeseen? Mihin tämä ero perustuu? Perustuuko se siihen, että pääoma määritellään eri tavalla, vaiko perustuko ero siihen, että tämä määritelmä on enemmänkin tiettyjen pankkiryhmien mieleen, eli ei, ettei ole olemassa tasaväkistä lähestymistapaa vai onko kyse siitä, että tässä toteutetaan eräänlaista politiikkaa? Se on meidän kanssamme, meidän kannatamme tärkeä kysymys. Tiedän, että ette tietenkään tee minun työtä, mutta kysyisin kuitenkin, että mitä meidän olisi tehtävä, että tästä erosta päästään eroon. Sillä niin kauan kuin tämä ero on olemassa, niin emme saa aikaiseksi demokraattista enemmistöä, aikaiseksi, emme markkinoilla, emmekä, emmekä myöskään parlamentissa. Eli että hyväksyisimme Basel kolmosen, mutta demokraattinen enemmistö tarkastetaan vasta siinä vaiheessa, kun Basel komitea on tehnyt työnsä ja se on seuraava ongelma, johon tulemme törmäämään. Eli mitä olette mieltä siitä, että voidaanko kesäkuuhun mennessä saada Baselin komiteassa aikaiseksi sellaisia tuloksia, että tämä ero katoaa. Ja että voidaanko vaikutusanalyysin kautta tai reaalitalouteen syntyvien vaikutusten analyysi johtaisi asenteen muutokseen. Eli mikä on syy, sillä ainoastaan epätasapainotilan syyn tuntien voimme myöskin kohdentaa toimiamme oikealla tavalla, jotta muutoksen saadaan aikaiseksi. Koska tältä pohjalta ei saada demokraattista enemmistöä aikaiseksi niille tuloksille, jotka Baselin komiteassa saadaan aikaiseksi. Vaikkakin me teemme kaikkemme, jotta oma pääoma vahvistetaan kriiseihin vastataksemme. Ja jos emme pääse yhteisymmärrykseen, niin silloin ei enää luoteta poliittisiin päätöksiin, kun yritetään ratkaista näitä kriisejä. Sekin on sitten melkoinen ongelma. Kiitoksia. Thank you for the question. I, I think it's, um, it look... Kiitos kysymyksestä meidän täytyy nyt näitä pääomien tasoa, tasoja tarkastella ja minä uskon, että Euroopan yhteisölle eh, on hy, syytä hyvä käydä dialogia Baselin komitean kanssa. Sehän perustuu konsensukseen eikä mitään sopimusta hyväksytä ennen kuin konsensus on syntynyt. tilastot, niin me tiedämme, että monet Euroopan maat joutuvat pääomittamaan vielä pankkejaan paljon enemmän näiden standardien mukaan, mitä Baselin komitea ehdottaa. Mutta näistä standardeista vielä keskustellaan ja ehkä ensi syksynä ne ovat muuttuneet. Monet maat, kuten Saksa Baselin komiteassa, voivat vaikuttaa tähän – saattaa olla epäsuhtainen vaikutus näillä kriteereillä eri maihin. Joka tapauksessa, vaikka kompromissi syntyykin, no joka tapauksessa tämähän on vasta ehdotus, jos pääomataso on ö, korkea ja, ja osakkeiden arvo tietty, niin siinähän ryhdytään neuvottelemaan. Ja se onkin juuri se haaste. Euroopan täytyy miettiä sitä, että onko pääoman oltava osakkeina ja sitten katsotaan, minkälaisia riskejä siihen liittyy. Luottoriski on tyypillinen. Sen kriisin hän aiheutti likviditeettiongelma, mikä sitten kaatoi järjestelmän. Ja jos vastataan tähän, että pääoman tasoa nostetaan e, ja osakkeissa ja pääoma osakkeissa, niin eihän se ratkaise ongelmaa, ehkä likviditeettiongelman. Meidän ei pitäisi sanoa, että pääoma ei ole e, ongelma, niin sekin on väärin, koska kyllä pankkeen taseiden täytyy olla tarpeeksi vahvoja – tässä on kuitenkin yhdistelmästä kysymys. E, emme voi sanoa, että nostetaan pääomaa ja osakepääomaa. Jos, jo, jos meillä on enemmän pääomaa, meillä täytyy olla enemmän omia osakkeita, mutta täytyy myöskin tämä maksukykyongelma, likviditeettiongelma markkinoilla ratkaista. Ja miten sitten asuntolainen arvopaperistaminen tapahtuu, minkälaisia johdannaisia on valtion velkakirjoja, e, lähetetäänkö ne clearinghouseihin? E, Clearinghouse on potentiaalisesti turvallinen. E, markkinat ovat CDS, niin siellähän tulee tämä osakeongelma tämä pääomaongelma. Ei ollut niin, että pääoma oli liian vähän pankeissa, vaan silloin kun kriisi iski, niin silloin niillä oli pääomat alhaisella tasolla ja niiden täytyisi pitää niitä korkeampana. Euroopan politiikan tekijät ovat minulle sanoneet, että pitää olla vähän monialaisempi lähestymistapa miten sääntelemme riskiä. Ei ole kysymistä pelkästään pankkien velkaantumisasteista tai pankkien pääoman tasosta, vaan on myöskin muusta kysymys. Ja tässä UK ja USA epäonnistuivat. Saksassa oli tällaisia arvopaperistettuja tuotteita. Saksassa siellä oli aivan toisenlainen, mutta arvopaperistaminen tapahtui suuressa mittakaavassa UK ja USAssa. Meidän täytyy katsoa systeemistä riskiä hyvin monelta kannalta. Ja Basel katsoo sitä yksittäisen pankkitoiminnan kautta. Ja näin minä sanoisin. Uh, just one follow-up thought. Uh, there was a question earlier. Uh, I, I, uh... Ihan vielä puuttuisin yhteen kysymykseen, jonka esititte täällä. Te kysyitte siitä, millä tavalla meillä on rahoitusta finanssielämää tulevaisuudessa. jos meidän täytyy vastata näihin pääoman vaatimuksiin, niin mikä ratkaisu on? No, monien maiden täytyy mielestäni ajatella erityisesti maiden, joilla ei ole raken, strukturoituja rahoitusmarkkinoita pitkälle vietyjä pääomamarkkinoita, vaan ne luottavat ennen kaikkea, nojaavat ennen kaikkea pankkeihin. Ne tarvitsevat kenties kansallisia kehityspankkeja, jotka tekevät pitkän ajan investointiratkaisuja, kenties jopa kulutusluottoja. Ja Sveitsissä kantonin pankit, ne ovat veronmaksajien, kantonin omistajia suurimmat pankit Sveitsissä omistaa Zyrihin kantoni. Niitä ei sido mitenkään EUn kilpailulainsäädäntö. Jos tämä hoidetaan näin, jos kehitetään tällainen kansallinen kehityspankki, niin silloin täytyy löytää tapa, jolla voidaan saada tämä työ yhteen sopivaksi EU-kilpailulainsäädännön kanssa, mutta tämä voi, voidaan tehdä Sveitsissä on suuria yksityisiä pankkeja, Credit Suisse esimerkiksi, eli tämä tapa näitä pankkeja. Siellä on kantonien pankkeja, sitten siellä on myös pieniä ja suuria yksityisiä pankkeja. So thank you very much. Are there any questions? Uh, quest- Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä? Proposal, because of course I like it. Eh, niin, ehkä reagoin tähän viimeiseen ehdotukseen, koska minä pidän siitä. Tässä on I ja B tekemiä päätöksiä, kaikki nämä markkina-asiat. Mutta kysymykseni. Tietenkin me haluamme tietynlaisen pankkijärjestelmän syntyvän. Ja UKssa Nick Clegg jo tekikin tietyn tyyppisiä ehdotuksia – Kysymykseni ei liity vain siihen, että tekevätkö pankit hommansa, vaan miten saamme kaikki pankit tekemään työnsä hyvin, eikä mitään tällaisia kuplien syntymisiä. Eh, mihin he, ne käyttävät eh, rahansa eh, reaalitalouteen, eikä vain tällaisten uusien kuplien synnyttämiseen? No, se on vähän laajempi kysymys. Ja tietenkin teidän eh, ehdotuksenne on ihan kiinnostava. And we have the US to look to for some guidance. Paul Volcker with the Volcker proposal, in which Obama is... Eh, Volckerin ehdotus, eh, mitä Obama nyt ehdottaa, sen mukaan on sanottu, että pankit, jotka ovat suojanneet talletuksensa, ne eivät voi lähteä tällaisille riskimarkkinoille operoimaan. He ovat investoineet asiakkaisiinsa eivätkä ne voi myöskään riskirahastoihin käydä sijoittamaan tämän ehdotuksen mukaan. Ja jos talletussuojaa ei huolita valtiolta, eh, niin eh, silloin pankki voi vetäytyä siitä ja lähteä näille muille markkinoille. Systeeminen eh, riski ei tässä niinkään ole läsnä, mutta eräät eh, pankit olisivat riskialttiimpia, jos ne ovat vain perinteisessä eh, pankkitoiminnassa, asiakaspankkitoiminnassa ja tällaisessa perinteisessä niiden toimintasektori on pienempiä ja ne ovat luultavasti turvallisempia ja silloin ei olisi suuria riskiä ottavia investointipalkkoja pankkeja olemassa ja näin sitten mentäisiin, mutta niin kauan kun veronmaksajien rahoja käytetään, niin näin on hyvin tärkeä kysymys. Meidän täytyisi ehkä jakaa pankit, joillakin olisi vähän rajoitetumpi liiketoimintasektori, tällainen vähittäis vähittäispankkitoiminta ja sitten muut pankit pelaisivat näissä riskiasioissa mutta meidän ei pidä antaa sen hämätä itseämme, että kun ne ovat tarpeeksi suuria, että ne eivät muka kaatuisi. Eli kyllä riskinarviointia tarvitaan. Thank you very much, Mr. Alexander. Kiitokset teille, herra Alexander, tästä erittäin hyvästä ja tietopitoisesta esityksestä, joka loi oikein eläväistä keskustelua. Me tulemme jatkamaan tätä keskustelua ja tätä osaa elinikäisestä oppimisesta erittäin hankalasta, monimutkaisesta asiasta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja tulkkeja kestävyydestänne. Tämä iltapäivä on ollut oikein hyvä Päätän kokouksen. Seuraava kokouksemme on ensi torstaina 6. toukokuuta ja jatkamme keskusteluja viimeisestä temaattisesta työasiakirjasta. Kiitokset. Uh, express yourself in a concise way. Yeah. Admirable. Oh.